Uh, good morning, uh, colleagues. I think, uh... Hyvää huomenta, kollegat. Voisimme varmasti aloitella täällä. Kovasti kaikuu täällä salissa, mutta aloitetaan joka tapauksessa. Meillä on paljon asioita. Meillä oli lyhyellä aikavälillä muutoksia esityslistaan. En tiedä, huomasivatko kaikki, että muutoksia oli nyt Peresin mietintö on eh, jälleen käsittelyssä tänään aamulla. Tänään aamulla on tarkoitus käsitellä tätä tärkeää oma-aloitemietintöä. Valikunnan koordinaattorit ovat tätä suunnitelleet ja antaneet tehtäväksi. Tämä on tärkeä ala, joten te voitte kertoa ajatuksianne strategiasta haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi. Täällä on useita varjoesittelijöitä. Eräs Mitte ei ole myöskään selvästi. Anna puhuu Smithin nimissä. Tervetuloa edustajat Tranta Filides ja minä olen varjoesittelijä omasta ryhmästäni, joten voin myös kommentoida. Ja jos on muita kollegoita, niin voitte toki kollegoida. Ja sitten komissiosta Törnblom, joka on seurannut tätä kysymystä tarkkaan Mikkola Javion kanssa. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Tekin saatte sitten puheenvuoron. Ja mukavaa, että Puola, puheenjohtajan valtio, on edustettuna täällä myös. Rakracik. Joka tapauksessa siis Puola, puheenjohtajan valtio, on edustettuna täällä myös, ja se on hyvä. Erityisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös Andreas Veselin yhteisestä tutkimuskeskuksesta. Olemme tehneet yhteistyötä STOAN puitteissa ja STOA ottaa uudestaan tämän ajatuksen esiin, että me tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa, erityisesti yhteisessä tutkimuskeskuksessa. JRCssä yhteisessä tutkimuskeskuksessa. Sitten osaltaan täällä paikalla. Hän on tilastotieteilijä, joka on ollut tässä supermarkettien tulostauluasiassa mukana. Mukavaa, että olette täällä. Roy Irgen Peres, te saatte nyt puheenvuoron esitelläkseni ajatuksianne. Buenos días, buenos días a todos. Hyvää huomenta teille kaikille ja kiitokset tästä kärsivällisyydestä. Minä haluaisin selostaa teille nyt hivenen tätä haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamista, kuluttajaoikeudesta ja kuluttajasuojasta täytyy sanoa sen verran, että tämä on unionipolitiikan peruspilareita ja myös Eurooppa 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi tämä on elintärkeää. Tässä kuluttajien keskuudessa kuitenkin on yksi hyvin merkittävä ryhmä, eli haavoittuvat kuluttajat tai sitten haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat, jotka tarvitsevat erityissuojaa ja erityistrategiaa myös viranomaisten puolelta. Ensiksi haluaisin huomauttaa teille siitä, että tämä teksti konteksti pyrkii nyt määrittelemään haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat. Tosin me emme halua luoda sellaista liian väliä eikä, eikä myöskään liian konkreettista määritelmää, koska sen pohjalta ei sitten voida mukautua erilaisiin haavoittuviin alo, a, a, tilanteisiin, joihin kuluttaja saattaa ajautua. Näin lähdemme liikkeelle siitä, että me kaikki saatamme olla haavoittuvassa asemassa jossain vaiheessa kuluttajina elämämme aikana. Ja se voi tulla sekä itsestään aiheutuvista syistä että ulkopuolelta tulevista syistä. Ja tässä puhutaan esimerkiksi tällaisista väliaikaisista syistä tai sitten pysyvistä syistä, riippumatta siitä, minkä on fyysinen tai psyykkinen tila. Ja tässä puhutaan sekä lapsista, nuorista, vammaisista ja kaikista ja, ja sitten myös muista syistä, jotka ajavat ihmisen tällaiseen tilaan, esimerkiksi kielen tuntema, se, että ei tunne kieltä tai ei tunne jotain markkina-alaa, tai sitten se, että on pakko käyttää uusia teknologioita, joita, joiden kanssa ei ole vielä ihan sinut. Ja tässä täytyy huomauttaa myös siitä, että Euroopan unionin lainsäädännössä nyt on ensimmäistä kertaa kuluttajien haavoittuvuudesta tällä tavalla puhuttu. Tästä on puhuttu ensimmäistä kertaa vuonna 2005 yritysten epäoikeudenmukaisista erilaisista käyttäytymismuodoista sisämarkkinoilla kuluttajia kohtaan. Ja tässä on määritelty myös haavoittuva, haavoittuva kuluttaja ja, ja puhuttu erilaisista väärän tyyppisistä keinoista vaikuttaa kuluttajaan, jotka eivät voi toimia täyden vapauden vallitessa. Ja tässä puhutaan ainoastaan kuluttajien taloudellisten etujen takaamisesta, eli tässä ei puhuta heidän, heidän terveydestään esimerkiksi tai sitten henkisestä terveydestään. Tässä puhutaan kuitenkin, kuitenkin myös siitä haavoittuvuuden käsitteestä nyt enemmän, ja siitä pitäisi tulla lainsäädäntöä paljon suojaavampaan suuntaan, ja tämä on tuo johdantosan kappale 34. Komission kollegio on hyväksynyt asetusehdotuksen kuluttajaohjelmaksi 2014-2020, ja siinä komissio on halunnut laittaa sisämarkkinoiden keskiöksi kuluttajan ja myös kasvattaa tuotteiden turvallisuutta ja kertoa kuluttajille enemmän heidän oikeuksistaan ja myös konsolidoida kuluttajien oikeudet ja myös valitusoikeudet samoin kuin rajat ylittävissä tapauksissa myös taata kuluttajan oikeudet. Tämä tavoite on hyvin kunnianhimoinen, mutta olen kovasti tyytyväinen siitä, että tässä esitetään selkeästi tuosta, tuossa ohjelmassa tuo haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien määrän kasvu, erityisesti vanhusten piirissä, samoin kuin se, että pitäisi saada kaikki kuluttajat autonomisiksi itsenäisiksi toimijoiksi sisämarkkinoilla. Tämä asetus puhuu myös haavoittuvien, haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien hyväksikäyttömahdollisuudesta ja, ja tässä saattaa, saatetaan sitten jättää osa koko markkinoiden ulkopuolelle. Kolmanneksi täytyy huomauttaa siitä, että komissio on nyt näissä uusimmissa ehdotuksissaan kuluttajasuojasta hyväksymässä sellaisen lähestymistavan, jossa kuluttaja nimenomaan halutaan voimaannuttaa tähän työhön itse. Ja tämä voidaan ajatella nimenomaan sellaisena, että kuluttaja toimii itsenäisesti ja riippumattomasti. Ja tämän aseman hän saavuttaa saatuaan tietää oikeuksistaan ja niistä järjestöistä, jotka häntä tukevat. Komissio on nyt halunnut todellakin painottaa sitä, että kuluttajien tietoutta täytyy kehittää ja myös tietäisi, he tietäisivät enemmän omista oikeuksistaan. Valitettavasti tämä on nyt liian vähäinen, vähäistä huomiota jätetty kuitenkin haavoittuvimmille kuluttajille. Haavoittuvat kuluttajat eivät välttämättä eh, ollenkaan pysty osallistumaan näihin ohjelmiin, esimerkiksi lapset tai vanhukset. Eli heillä, he eivät välttämättä ymmärrä sitä tietoa, jota heille välitetään, mikä tarkoittaa esimerkiksi syrjity, syrji, syrjään vetäytyneitä ihmisiä tai sitten se, että he eivät edes tunne, miten voisi saada korvauksia tai mihin voisi valittaa, mistä tällaisesta saisi edes tietoa, erityisesti rajat ylittävistä tapauksista ja verkossa tapahtuvasta kaupassa. Eli tässä täytyy nyt täytyy muistaa se, että standardikuluttajille varmasti tämä on hyvin hyödyllinen hanke, mutta entä sitten haavoittuvassa tilanteessa olevat ihmiset? Tämä ei riitä heidän oikeuksiensa takaamiseen. Ja siitä syystä, hyvät naiset ja herrat, me haluaisimme jäsenvaltioita ja unionia vaatia hyväksymään lainsäädäntöönsä erityissääntöjä, joiden pohjalta taataan kuluttajille riittävän korkea suojan taso kuin pelkkä tieto, tiedottaminen keskeinen, varsinkin niissä asioissa, joissa haavoittuvuuden taso on osoittautunut huomattavasti korkeammaksi, erityisesti telekom, televiestintä, energia, liikenne, elintarvikkeet, oikeuspalvelut ja rahoituspalvelut. Meidän täytyy toimia hyvinkin kunnianhimoisesti ja vaatia lainsäätäjältä haavoittuviin erityishuomiota. Ja tässä me haluamme ottaa mukaan sekä viranomaiset että myös yritykset, samoin kuin palvelujen tarjoajat, ja voidaksemme taata tällaisen, sopimu- tällaisen selkeän sopimusoikeudellisen tasapainon ja avoimuuden. Näitä keinoja ei pitäisi missään tapauksessa käyttää kahden tason, eri tason suojan takaamiseen. Tässä täytyy ponnistella poliittisesti, että lainsäädäntö keinoin samalla tavalla kuin viime vuosien aikanakin kuluttajan suojan edistämiseksi siihen, että tämä haavoittuvuuskin otettaisiin huomioon paljon enemmän kuin nykyisellään on tehty. Kaikki kuluttajat, kuten jo sanoin tässä ennen, voivat joutua haavoittuvaan tilanteeseen ja sen takia heitä täytyy suojella sekä poliittisesti että lainsäädännöllisesti erityisesti. Heidän suojansa tarkoittaa myös heidän yhteiskunnallista mm, mm, osallistumistaan ja tekee markkinoista ja yhteiskunnasta kilpailukykyisemmän ja hyväksyvämmän. Toivon, että komissio ottaa huomioon tämän haavoittuvien äh, kuluttajien kysymyksen etuusia kysymyksekseen kuluttajansuoja-asioihin. Minä haluaisin vielä kertoa teille tästä aikataulusta. Tämä esitellään tammikuussa 2012. Nämä päivämäärät ovat 24. tai 25. tammikuuta. Ja tarkistusten jättäminen toinen ja päivä helmikuuta 2012 ja tässä äänestetään 28. helmikuuta ensi vuonna ja täysistunnossa maaliskuun toisessa istunnossa ja yhdessä teidän kanssanne, hyvät naiset ja herrat, ja myös varjoesittelijöiden kanssa, joiden kanssa olenkin jo saanut pitää tällaisen alustavan lyhyen kokouksen. Toivon, että saamme aikaan hyvän, vakaan tekstin, joka takaa haavoittuville kuluttajille heidän oikeutensa ja osallistumisen sisämarkkinoille mitä parhaimmissa olosuhteissa. Ja voimme myös taata heille turvan ja rauhan täydes, täysin oikeuksin, koska lain tehtävä on suojata heikkoja vahvoja vastaan. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much indeed. Uh, Hyvä, kiitos oikein paljon tästä tärkeästä aloitteesta. Lisäisin tuohon vain aikataulusta, että koordinaattoreilla on myös kirjattuna asiakirja siitä, miten tämä hoidetaan eri jäsenvaltioissa ja se jaetaan heti, kun se on kaikille jaettavissa. Mietintö jälleen tulee hyvään aikatauluun, jotta kuluttaja poliittiseen strategiaan saadaan nämä kysymykset. Ja edustaja hän puhuu myöhemmin. Tämä liittyy hänen mietintönsä myös, josta äänestettiin viime viikolla, joten tämä ajankohta on erittäin hyvä, että katsotaan kuluttajapoliittista strategiaa myös. Nyt kuullaan poliittisten ryhmien puheenvuorot. Andreas Schwab ilmeisesti puhuu Philip Syvänin nimissä, sitten edustaja Pavanova ja minä puhun lyhyesti oma ryhmäni nimissä, sitten edustaja Trantafilides ja edustaja Head. Ja kaikki muut totta kai, jotka haluavat. Edustaja Schwab, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon oikein paljon Erikoinen Peres tästä loistavasta esityksestä. Saimme kuulla teidän ajatuksistanne ja se on hyvä. Me tiedämme, että ryhmänne on pitänyt jo pitkään tärkeänä tätä aihetta. Ja mielellämme koordinaattoreiden – kokouksessa puolsimme sitä, että tästä tulee valiokuntaloitteiden mietintö. Ennen kuin siirryn nyt sisältökysymyksiin, haluaisin kuitenkin pahoitella sitä, että edustaja Syvää ei voi olla paikalla. Hän ei kuitenkaan voinut olla tänään täällä lopulta, kun aikataulu on näin muuteltu. Haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien aseman vahvistaminen kuulostaa tietenkin hyvältä ja mielenkiintoiselta ajatukselta, mutta lopulta – ongelma tietenkin piilee siinä, että haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat pitää oikealla tapaa rajata tavallisesta kuluttajasta. Ja tässä myös edustaja Syvän näkee paljon vaikeuksia ja tässä syntyy kysymyksiä. EPP-ryhmähän periaatteessa on sitä mieltä, että kuluttajia ei saa myöskään kohdella holhoavasti, eli pitää huolehtia siitä, että kuluttajalla on tärkeä oma vastuunsa. Kuluttajan oma vastuu ei ehkä aina toimi näin, jos ei saa riittävää tietoa käyttöönsä, jos avoimuudessa on puutteita tai jos on muita ongelmia, joista kuluttaja ei pääse eroon itse, niin voimme toki yrittää suojella kuluttajaa tällaisissa loissa. Ja kun tässä mietinnössä on sellaisia kohtia, joissa päästään todella tuloksiin, että todella nähdään tietty kuluttajien ryhmä, joka tarvitsee normaalin kuluttajasuojan lisäksi lisäsuojaa, niin toki olemme valmiita siihen, että vaaditaan lisäaskeleita Euroopan komissiolta. Perinteinen haavoittuvassa asemassa olevan kuluttajan määritelmä. Toivottavasti edustaja Kreutzmann pitää tätä sanamuotoa nyt sopivana myös saksaksi. Tässä ikä ja muuten se, miten kypsä henkilö on, on tärkeää. No, nämä ongelmat sinänsä voivat tulla esiin kaikissa ikäryhmissä ja tavallaan kaikkien kuluttajien osalta. Eli aina ei ole ihan selvää, mikä erityissyy on siihen, että jotkut kuluttajat ovat asemassa, jota pidetään erityisen haavoittuvana. Me haluamme kuunnella kantoja hyvin rakentavassa hengessä. Seuraavalla kerralla myös edustaja Syvään voi olla itse paikalla, näin toivon. Edustaja Irigoen Peres, aikataulu saa täyden tuen meiltä. Toivon, että yhteistyö sovii tämän mietinnön yhteydessä oikein hyvin. Kiitos paljon puheenjohtaja. Paljon kiitoksia edustaja Schwab. Edustaja Pavanova. Thank you, Chair. I will present. Kiitoksia puheenjohtaja ja sitten herra Ulle Smithin varjostelemme kannan ensin minun täytyy välttää hänen terveisensä esittelijälle. Ja nyt luen hänen lausuntonsa. Käsite haavoittuvaista kuluttajista tulee jatkuvasti esille kuluttajapolitiikassa. Me olemme kaikki samaa mieltä, että on kuluttajaluokkia, ryhmiä, jotka ehkä tarvitsevat erityiskohtelua. Kuitenkin on hyvä meidän pitää olla kuitenkin varovaisia, kun määrittelemme haavoittuvaisuuden selkeällä, avoimella, faktoihin perustuvalla tavalla. Haavoittuvaisuus kuluttajan kohdalla liittyy kahteen päätekijään, kyky saada palveluita ja saada tietoa ja kohtuullinen kyky tehdä mm, harkittuja päätöksiä tietoon perustuen. Kuluttajatietoa usein tulee kirjallisessa muodossa ihmistä, joilla on joitakin äh, näkövamma tai lukemisen kanssa heidän on vaikea saada tietoa. Tiedämme, että lapset eivät pysty täyttämään tätä per, äh, että Sitten jotkut ihmiset tarvitsevat erityistä tukea elämässään, kuluttajana myös he pitäisi tätä tukea saada, mutta ei pitäisi tämän määritelmän haavoittuvasta tulla liian laajaksi ja liian löysäksi tätä kautta. Ja itse asiassa omasta puolestani minun täytyy sanoa, että kun käytetään sanaa haavoittuvainen, se saattaisi synnyttää joissakin kielissä ongelmia, koska siihen liittyy erilaiset konnotaatiot, mutta kun puu, mutta toiseksi kun puhutaan lapsista, meidän täytyy pitää mielessä, että pääasiassa lapset ovat manipulaation kohteena, kun puhutaan ter- epäterveistä elämäntavoista, kuten karkkien tai sipsien äh, tai muiden tämän tyyppisten elintarvikkeiden syönnistä, joita heille oikeastaan kyllä voisi suositella. Kiitoksia. Yes, um, perhaps I... Niinpä. Ehkä voin itse puhua lyhyesti varjoesittelijänä. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän kanssa tämän aiheen tiimoilta. Mielestäni esittelijä aivan oikein huomaatti, että luultavasti me kaikki olemme joissain elämän vaiheessa haavoittuvassa asemassa. Tämä on tällainen elämän tosiasia, että näemme, jos katsotaan, miten väestö ikääntyy kaiken kaikkiaan. Ja muutakin politiikkaa on tällaista. Meidän pitäisi muistaa nyt kuluttajien asema ja se, että kuluttajat ovat erilaisessa asemassa, erilaiset mahdollisuudet saada tietoa, osallistua yhteiskuntaan, erilainen liikkuvuus ja niin edelleen. Tämä on laajempi kysymys, johon on puututtava. Minun aina varoituksen sanani tässä olisi se, että tiedämme, kuten edustaja Irikojen Peres sanoi, että me olemme yrittäneet jo kuluttajasuojapolitiikassa politiikassa tässä valiokunnassa. Esimerkiksi telekomalalla me, kun viimeksi uudistettiin telekom-kysymystä, niin erityisesti katsoimme vammaisia käyttäjiä ja erityisesti haluttiin tiukentaa sääntöjä, jotka koskevat sopimuksia. Kun puhutaan siitä, että ihmisiä sidotaan pitkään sopimukseen. Juuri uuden teknologian osalta on paljon tällaista haavoittuvaisuutta – myöskin liikenne- ja energiakysymykset ovat tässä tärkeitä. Eli tässä pitäisi tärkeänä keskittyä siihen, että huolehditaan siitä, että kaikki nämä aspektit tulevat esiin kaikessa työssämme, mutta jotka ovat hyvin erityisiä. Lomaosakekysymys. Eli kun ihmiset lähtevät aurinkolomalle ja ovat siellä jotenkin rennompina, niin he ovat silloin haavoittuvassa asemassa, koska eivät olleet tietenkin yhtä tarkkana kuin ehkä kotona. Eli tämä haavoittuvaisuus sinänsä voi olla erilaista eri aikoina. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että kaikessa työssä me otamme erityisesti huomioon tämän ihmisryhmän. Mutta sen sijaan, että katsottaisiin nyt tätä ainoastaan tältä kannalta, mutta ehkä edustaja Peres ottaa muitakin kantoja esiin. Tässä ehkä saataisiin jopa tilasto tietoa vähän. Meillä on nyt täällä arvostettu tilastotieteilijä salissa mukana ja hän on ollut mukana tässä tulostaulukossa, jossa katsotaan sitä, miten annetaan tietoa kuluttajille, joilta pohjalta ei voivat tehdä päätöksiä. Tämä varmasti voitaisiin sisällyttää myös Irkan Peresin työhön. Tässä minun puheenvuoroni. Edustaja filides myös varjoesittelijänä. hän oli erittäin menestyksekäs viime viikolla mietintönsä kanssa. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ, Μάλκομ, και θέλω να ευχαριστήσω την Kiitos, Malcolm. Minä tuen esittelijää aika tavalla. Minä olen hyvin pitkälti sen, siinä, niillä linjoilla, joita nyt, jotka on, joita nyt on valittu. Tämän asian haavoittuvasta kuluttajasta olen ottanut esille ja olen tyytyväinen esittelijän esittämään lähestymistapaan. Tähän liittyy hyvin monia eri tekijöitä ja kuka tahansa meistä voi minä tahansa hetkenä tulla yhtäkkiä haavoittuvaksi kuluttajaksi ja sitten taas jonain toisen aikana ei olla haavoittuva kuluttaja haavoittuvaa kuluttajaa mielestäni on sellainen henkilö, joka ei saa riittävästi tietoa. Näin voitaisiin ajatella, mutta kyse ei ole pelkästään tiedosta. Ei se välttämättä auta kuluttajaa. Meidän täytyy puuttua tähän asiaan toisella tavalla ja kuluttaja on ottanut tämän asian esille. Nuoret lapset ovat erityisen, pienet lapset ovat erityisen haavoittuvia epäreiluille kauppaan keinoille ja mainonnalle ja heitä on vaikea suojella, mutta myös muut ihmiset ovat tämän tyyppisen mainonnan vaikutuksen alaisena. Kuluttajat ja asiakkaat ovat entistä haavoittuvampia kuin aikaisemmin ja meidän täytyy vahvistaa sosiaalista hyvinvointia, jotta ihmiset, jotka ovat sairaita tai vammaisia, jotka eivät pysty ostamaan lääkkeitä ja nälkäisille ei saada apua. Meidän täytyy myös määritellä selkeät rangaistukset niille, jotka hy- käyttävät hyväkseen haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia, kuten lapsia ja niin poispäin. Joten minä haluaisin kyllä esittelijän kanssa viedä tätä samaa tärkeää viestiä eteenpäin. Kiitoksia. Mrs. Head. No sitten edustaja Head. Då så, jag tänker prata svenska. Niin ajattelin puhua ruotsia, kiitos. Minustakin tämä aiheutetaan käsittelyyn ihan oikeaan aikaan. Vuosien kuluessa on ollut paljon lainsäädäntötyötä ja usein on priorisoitu markkinoita. Lainsäädäntö, kuten palveludirektiivi, lelut, turvallisuusdirektiivi ja muut tärkeät kysymykset, joissa on haavoittuvaisia kuluttajia mukana ovat tärkeitä kysymyksiä tässä yhteydessä. Erittäin tärkeää on se, että kannamme vastuumme ja huolehdimme siitä, että lainsäädäntö on kaikille sopivaa. Ja että kaikessa lainsäädännössä erityisesti otetaan huomioon haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat. Minä en usko, että kaikki kuluttajat voivat kantaa vastuun omista toimistaan itse. Monet, joista olemme puhuneet täällä, ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. Teinit, lapset, jotka eivät itse voi kantaa vastuutaan tarvitsevat tukea lainsäädännön kautta. Meidän on ajateltava näitä ihmisiä. Lapset on täällä mainittu. Me olemme ottaneet esiin mainontakysymyksen esimerkiksi, miten tämä voi vaikuttaa lapsiin. Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan parlamentissa meillä on myös suurempi vastuu siinä, että huolehdimme siitä, että suojelemme lasten oikeuksia. Ja lapsethan juuri luovat oikeastaan haavoittuvaisimman kuluttajaryhmän yhteiskunnassamme. Esittelen mainitsi sen, että on tärkeää tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja huolehdimme siitä, että yritykset myös ajattelevat asioita tällä tapaa. Lisäksi on erittäin tärkeää, että kuluttajajärjestöt ovat tässä työssä mukana, koska hän usein omaavat tietoa siitä, ketkä ovat haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia, miten voitaisiin helpottaa heidän asemansa. Olen hyvin kiitollinen siitä, että tämä kysymys nyt on otettu käsittelyyn ja toivon, että tulevaisuudessa jatkuvasti pidämme mielessä kaikki kuluttajat. Tämä määritelmä on hankala, se on ihan totta, siitä olen samaa mieltä. Tärkeää on siis, että kaikessa lainsäädännössä kannamme oman vastuumme siitä, että otetaan huomioon myös kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevat kuluttajat. Kiitos. Kiitos. Haluaako jäsenistä joku vielä käyttää puheenvuoron? Rötenblom, haluaisitteko esittää omat kantanne tähän kysymykseen? Kiitos. Uh, thank you, Chairman. I'll, I'll be... Kiitos puheenjohtaja. Mielelläni näin teen, mutta tietysti ihan lyhyesti. Komission kannalta katsottuna olemme myös erittäin tyytyväisiä tähän aloitteeseen ja meistä se tulee hyvään aikaan. Mietintö va- ehtii vaikuttamaan meidän tekemämme työhön koskien kuluttaja-agenda, josta ehkä olette kuulleet, ja kuluttajastrategia ajatellen myös. Täytyy sanoa, että esittelijän analyysi puheenvuoro todella on pitkälti linjassa meidän sisäisen äh, filosofiamme kanssa. Tämä on varsin iso tehtävä tarttua, nimittäin haavoittuvaiset kuluttajat. Ja kun on tällainen elefantti ja se pitää syödä, niin se kyllä sitten leikataan mielellään pienempiin paloihin. Tämä tarkoittaa tavallaan sitä, että otetaan sellainen lähestymistapa kaikessa lainsäädännössä, äh, niin että se sopii kyseisen tilanteeseen. Se on paras tapa eteenpäin. Niin te huomaatte, että ti- tilanne, johon pyritään vaikuttamaan lainsäädännön kautta, se täytyy ottaa huomioon myös silloin, kun pohditaan mahdollisesti haavoittuvaisia ihmisryhmiä tai yksilöitä jotka ovat sitten siis tämän lainsäädännön kohteena. Mielestäni on erittäin tärkeää, että tämä on siis tavallaan seuraava kehitysvaihe lainsäädännössä EU-tasolla. Tähän mennessä olemme käsitelleet sitä, miten löytäisimme sopivan tason, jolla sovitaan asianmukaista kuluttajan suojasta ja mitä löytyy jo nyt jäsenvaltioista. Nyt puhumme varsin vaikeasta asiasta Euroopan tasolla, siksi on, erittäin tärkeää, tai on myös erittäin tärkeää, että näin teemme, koska tähän mennessä yleisessä sopimusoikeudessa tai laissa koskien mainontaa, markkinointia, niin tällaiset käsitteet ovat kyllä olleet olemassa. Jonkinlaista suojaa löytyy varsin usein kansalliselta tasolta ja viitataan yksittäisiin sopimuksiin, mikä niissä on oikeudenmukaista ja mikä ei. Ja kun olemme käsitelleet tätä asiaa, löytäneetkin ratkaisuja. Esimerkiksi epäreilut markkinointikäytännöt, niin vieläkin meidän pitää silti tarkastella sopimusoikeutta ja erilaisia muita lainsäädäntöjä. Miksi? No, koska tulee koska mitä voidaan ratkaista kasvokkain. Ja jos halutaan kasvua Euroopalle ja haluamme käyttää etämyyntiä jatkossakin, sähköistä kauppaa ratkaisuna kasvulle, niin silloin kyllä ehdottomasti täytyy löytää tähänkin ratkaisuja yhteisellä. Ja kaikkien pitää ymmärtää tämä tosiasia, että haavoittuvaisuutta on olemassa ja se on tärkeä käsite meille ottaa esiin seuraavassa kuluttajapoliittisessa strategiassa, joten rajat ulottuvuus tekee tästä todella välttämättömän kysymyksen puuttua. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much. Hyvä, kiitos oikein paljon. Kiitos myöskin siitä, että vahvistitte sen, että haluatte olla yhteistyössä ja saada tämän myöskin kuluttajagendan mukaan. Kollegoita ehkä kiinnostaisi että mainitsimme, että koordinaattorissa pitää tehdä lopullinen päätös toki, mutta meillä on ehdotus. Teillä muuten Rötönblom vielä mikki päällä. No tiedän, että te teette työtä tällä saralla. Olemme saaneet komissiolta ehdotuksen, että järjestettäisiin yhteinen julkinen kuulemistilaisuus, jossa olisi vastuussa olevat komission jäsenet kuluttaja-agendasta. 9. helmikuuta koordinaattoreiden pitäisi vielä hyväksyä tämä ehdotus, mutta tämä ehdotus on tehty ja Irkan Peres ja muut jotka ovat tehneet paljon työtä tällä saralla, varmasti kutsutaan mukaan. Edustaja Rikan Peres, haluaisitteko vielä esittää loppupuheenvuoron ja sitä muita ajatuksia ennen kuin lähdette laatimaan varsinaisesti mietintään? Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset kaikille esittelijöille ja varjoesittelijöille näistä kommenteista haluaisin korostaa sitä, että tässä, tässä tekstissä en pyri kattamaan kuluttajia ja haavoittuvan kuluttajan käsitettä. Me puhumme tässä tilanteesta, jossa haavoittuvuus ilmenee. Eli ei tämä ole mikään pysyvä käsite, se on muuttuva käsite. Me voi mitään tulevia tilanteita haavoittuvuudessa mahdollisesti sitten estää tällä tekstillä. Ja siitä syystä minä olen sitä mieltä, kuin tähän asti varjoesittelijät ovat minulle sanoneet, että tässä en halua puhua haavoittuvista kuluttajista sinänsä, vaan kuluttajista, jotka joutuvat haavoittuvaan tilanteeseen, eikä pyritä nyt määrittelemään mitään pysyvää kiinteää määritelmää tästä. Ja olen kuitenkin samaa mieltä teidän kaikkien kanssa siitä, että toki tätä täytyy parantaa, tätä tiedottamista, samoin kuin kouluttamista. Ja kuluttajajärjestöjen täytyy tulla paljon enemmän mukaan tähän kaikkeen tiedotustyöhön, jota välitetään kuluttajille kuluttu, kulut, eri, erityisistä kulutuksen aloista, joita he, kuluttajat eivät tunne riittävän hyvin. Me varmasti jatkamme tästä työtä ja keskustelemme tästä, tästä vielä enemmän ja varmasti saamme aikaan hyvän tekstin. Kiitos. Good. Well, thank you very much. And so we... Kiitos oikein paljon. Mielenkiinnolla tutustumme sitten ensimmäiseen luonnokseen ja katsomme näitä tutkimuksia myös ja käymme jatkokeskusteluita joulun jälkeen. Nyt siirrymme toiseen lausuntoon, joka on Ukrainan valiokuntaan. Esittelijä Pavanova. Tässä on kyse lentomatkustajien oikeuksien soveltamisesta ja toimivuudesta. Tämä on tärkeä kysymys kuluttajille – ja hyvä, että meillä on mahdollisuus keskustella. Meillä on vähän, vähän täällä varjoesittelijöitä, mutta ainakin saadaan tämä nyt liikkeelle. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Recent developments on... Kiitoksia. Hiljattaiset kehitykset ilmailumarkkinoilla, sitten nämä matalahintaiset lentoyhtiöt, uudet bisneskäsitteet ovat lisänneet matkustajille mahdollisuuksia matkustaa, ja ne ovat tavallaan val- vallankumouksen kautta muuttaneet matkustajatapoja, kun lennost, lentämistä on tullut kuluttajakysymys selkeästi ja siksi selvästi pitää varmistaa tehokas kuluttajaoikeuksien suojelu. Asetuksen hyväksyminen joka asettaa yhteiset säännöt korvauksista ja avustuksista matkustajille. Ja, ja toinen asetus vuodelta 2006, joka koskee vammaisten oikeuksia ja liikkumarajoitteisten ihmisten oikeuksia, on huomattavasti parantanut ihmisten tilannetta tässä mielessä. Kuitenkin tämä hetken lainsäädäntö ei kata kaikkia vaikeuksia, joita matkustajien eteen tulee lentomatkailun yhteydessä. Tästä syystä on välttämätöntä ryhtyä lainsäädäntöuudistuksiin asettaa mutta astusta vuodelta 2004 ja samoin astusta vuodelta 2006, jotta tartutaan näihin olemassa oleviin ongelmiin. Puuttuu kattavaa lainsäädännöstä raamitusta, joka sitten lisää tietysti lentomatkustajien epävarmuutta oikeudellisesti, mitä tulee heidän oikeuksissa. Tämä puutteet jäsenvaltioiden so- täytäntöönpanossa vastusten kohdalla on toinen este saavuttaa kunnollista kuluttajan suojaa. Joidenkin säädösten uutuus on johtanut erilaisiin tulkintoihin ja erilainen soveltaminen vaikeuttaa jäsenvaltio, äh, ja sitä, miten ihmiset ymmärtävät oikeutensa. Tarvitaan suuren paikallista varmuutta, mitä tulee poikkeuksellisiin olosuhteisiin esimerkiksi, pitää ottaa huomioon hiljattaiset tuomioistuimen päätökset, miten tulkitaan tätä matkustajan etua. Pitää vaan varmistaa, että tämänhetkiset markkinointikäytännöt, kuten äh, hinnat maksutaan se, sekauksen tai matkatavaroista, pitäisi saada ihmiset ymmärtämään, miten tämä kokonaishinta muodostuu, mistä eri asioista meidän pitää varmistaa hintojen avoimuus ja viitaten viitaten hyväksyttyyn direktiivin. Pitää varmistaa johdonmukaisuus siinä, miten suojellaan pakettimatkailijoita ja jos, jos, jos lentoyhtiö menee konkursta menettää lentooikeutensa, näin estetään matkustajien syrjintä riippumatta siitä, miten he ovat lippunsa ostaneet. Samoin vältetään epäreilu ö, kilpailu eri toimijoiden kesken. Nyt puuttuu harmonisaatiota lainsäädännöstä ja miten valituksia tehdään oikeussuojakeinot ovat vaatte- puutteelliset, siksi pitäisi tunnus, tunnistaa nämä puutteet ja varmistaa asianmukainen koordinaatio lainsäädännössä koskien matkustajien oikeuksia. Pitää olla myös vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä. Mitä tulee liikkuntarajoitteisiin matkustajien, komission pitäisi laatia suuntaviivat siitä, miten tulkitaan tiettyjä asetuksen säädöksiä vuotta 2006, erityisesti ne kohdat, jotka koskevat turvallisuutta ja, ja henkilöt, jotka ovat tehneet valituksen, jotta ihmiset, joilla on, on liikkuntarajoitteisuus, jos esimerkiksi heiltä ei pääsy koneeseen, kun aikaraja on ollut näin tiukka, ei ole ollut mahdollista ottaa mukaan monia muita tärkeitä kysymyksiä, joihin pitää jatkossa tarttua, kun tarkistetaan näitä direktiivejä. Tämä liittyy myös su- suhteelle, oikeasuhtaisiin täytäntöönpanotoimiin ja miten tiedotetaan kuluttajille asioista, minkälainen yhteinen turvallisuuspolitiikka on liikuntarajoitteisten kohdalla ja miten käsitellään heidän, tarvit, heidän tarvitsemien laitteita, kuten pyörätuoleja, ja sitten näistä tehdään se tarkistuksia. Ja lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, että tarkistusten aikaraja on 7. joulukuuta kello 12 ja IMKO-valikon äänestetään 9. tammikuuta. Tulkki valittaa, puhe oli hiukan nopea paikoina. Good. Well, thank you very much indeed. Um, as you point... Kiitos oikein paljon. Ja kuten sanoitte, lausunto-ongelma on aina se, että on rajattu tuota pituutta, mutta varjoesittelijät voivat varmasti tuoda oman lisänsä. Edustaja Tun on ensin ainoa varjoesittelijä. Ai ei olekaan, mutta edustaja Tun, haluatteko te ensin kommentoida? Paljon kiitoksia. tämän yksi päivän polttavimmista aiheista. Ainakin niiden kuukausien aikana vuodesta, kun ihmiset matkustavat paljon. Ja keskeinen ongelma lentomatkustajilla oikeastaan on, että he eivät oikein tiedä asioita. Meillä on loistodirektiivi, josta olemme kovin ylpeitä. Ja muistan edelleen mikä menestys se oli, kun direktiivistä äänestettiin. Hyvin usein kuitenkin minulla on sellainen käsitys, että sitä ei täytäntöönpanna, eivätkä ihmiset edes tiedä sen olemassaolosta. Ja yksi tärkeä seikka tässä direktiivissä on se, että kaikkialla pitäisi olla tietoa lentomatkustajien oikeuksista. Joilla lentokentillä joskus tällaista tietoa näkee, mutta useimmiten ei ole tietoa siitä, mistä lisätietoa saa, eikä sitä tietoa aina saa edes kysymällä. Ehkä olisi mahdollista vaatia nyt komissiolta kuulemisen järjestämistä, jotta kuultaisiin, miten ihmiset hyötyvät tästä direktiivistä. Onko tässä tapahtunut parannuksia? Onko todella niin, että lentomatkustajien oikeudet ovat muuttuneet, parantuneet tämän direktiivin voimalaistumisen jälkeen? Joten tällainen asia olisi ehkä hyvä ottaa tässä lausunnossa esiin. Toinen asia, joka jää puuttumaan lentokentiltä usein, on se, ettei selkeästi ole määritelty sitä, mitä se tarkoittaa, kun ihmiset matkustavat esimerkiksi vammaisten kanssa. Kuka on vammainen, kuka ei, ylipaino ja niin edelleen. Nämä ovat monia epäselviä kysymyksiä. Ja tuen avun saaminen, sitäkään ei ole määritelty. Ihmiset, jotka tarvitsevat apua, saavat joillain lentokentillä sitä helposti ja joillain lentokentillä se on hyvin vaikea. Tässä on vielä monia ongelmia. Voin ehkä antaa ne teille kertoa niistä suoraan. Teille en halua puhua täällä liian pitkään, mutta monia ongelmia syntyy lentokentillä – ja näitä ei ole otettu huomioon direktiivissä. Lentokentät muuttuvat vähitellen ostoskeskuksiksi, eikä ole mitenkään määritelty sitä, kuinka paljon matkatavaraa, kun ostoksia tekee lentokentällä, kuinka paljon voi ottaa sitten lennolle mukaan matkustamoon. Usein käy niin, että on ostettu ja sitten sanotaan, että vain yksi laukku mukaan matkustamoon ja mitä sitten tehdään. Toinen asia on se, ei saada selkeää tietoa tai ehkä ne, jotka myyvät tavaraa, eivät tiedä välttämättä, millä lentokentällä tällaisen pullon esimerkiksi saa vietyä suljetussa pussissa, jos on alkoholia nyt suoraan sanottuna – ja joskus pullo, jos ostaa lahjan, vaikka voi maksaa melko paljon. Toisella lentokentällä sitten ehkä takavarikoidaan tämä pullo. Näistä asioista ei ole tietoa eikä matkustajia varoiteta kaikista ongelmista, joita edessä saattaa olla. Monien ongelmien suhteen Toivottavasti voidaan käyttää vaihtoehtoisia tai online riitojenratkaisun menetelmiä juuri näissä kysymyksissä. IMKO-valiokunnassa olen sitä mieltä, että sitä pitäisi käyttää paljon enemmän, kuin lentomatkustajilla on lentokentillä ongelmia lentoyhtiöiden kanssa. Tässä nyt ihan aluksi ajatukseni. Kiitos oikein paljon. Paljon kiitoksia. Arvokkaita uusia ajatuksia tästä valtavasta shoppailusta. Onkohan tämä nyt ykköskriteerinä, kun puhutaan siitä, kuinka paljon tavaraa sinne lentokoneeseen otetaan? No, varmasti tämä kuitenkin on kuluttajasuojakysymys. Edustaja Pahna varmasti kuunteli mielenkiinnolla tätä. Erikan Peres te ilmeisesti puhutte SED-ryhmän nimissä. Järjestäjä Ryyle, tervetuloa myös. Presidentti. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan onnitella Rova Parvanovaa erittäin hyvästä työstä, jonka hän tänään meille esittelee. Olen samaa mieltä suurista linjoista hänen kanssaan. Ja esittäisin hänelle yhden ajatuksen. On totta, että muutokset lentoliikenteessä etenevät nopeammin kuin lainsäädäntömme. Näin on tuli, tämä tuli esille kriisissä, kun oli tämä Islannin tulivuoren purkaus ja tuhkakriisi. Siksi on tärkeää hyväksyä uusia sääntöjä, jotka sopivat tähän tilanteeseen. Me emme voi sallia sitä, että se, että lentoliikenteen laajeneminen vähentää laatua ja rajoittaa oikeuksia. Pitäisi saada se oikeastaan varmuutta, niin kuin tälläkin sanoin, Haluaisin keskittyä neljään kysymykseen. Ensinnä esittelen mainitsi tämän ja jaan tämän käsityksen teidän kanssanne. Meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota haavoittuvassa tilanteessa oleviin kuluttajina, vaan erityisesti henkilöihin, joilla on jonkinlainen joku vamma tai fyysinen rajoite. Toiseksi kaikki uudistus tämänhetkisessä asetuksessa täytyy toteuttaa sillä mielellä, että pyritään lisäämään matkustajien oikeuksia, eikä koskaan tarkoituksensa olla niiden vähentäminen tai supistaminen. Toiseksi pitäisi täyttää tämänhetkiset lait, erityisesti mitä tulee viivästymisiin tai perutuksiin ja se, no, erityisesti näitä e, väärinkäytöksiä tapahtuu lentoliikenteessä, Pitäisi parantaa tiedottamista kuluttajille heidän oikeuksistaan ja vahvistaa valitusväyliä ja kanteiden tekemistä. Siinä kaikki toivottavasti voin auttaa teitä kaikissa kysymyksissä, joissa mahdollisesti tarvitsetaan apua. Niin kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Ryle. Selvä. Ketäs muita täällä on? Radion, te halusitte ilmeisesti. Mistä Savini? Ei, selvä. Radio. Dank u wel, voorzitter. En excuses, misschien hebben wij nog niet... Kiitokset, puheenjohtaja. Anteeksi. Olen pahoillani. Minä olen nyt pyrkinyt pääsemään tähän keskusteluun mukaan varjoesittelijänä vähän myöhässä. Minä pyrin nyt osallistumaan tähän keskusteluun. On tapahtunutkin jo paljon näin viime puolentoista vuoden aik- kuukausien aikana. Ja nämä epäsäännöllisyydet erityisesti lentojen peruuttamisen ja lentojen myöhästymisen yhteydessä ovat olleet sekavia, mutta niihin on nyt saatu selvyyttä lentoyhtiöt kieltäytyvät eh, tätä vapaaehtoisjärjestelmää käyttämään ja siitä syystä monet matkustajat ovat valittaneet asiasta osaa jopa komission asti ja on selvää nyt, että tämä valitusoikeus ei ole kovinkaan selkeä vielä ja sen takia komissiossa ja sitten Alankomaissa on puhuttu tästä asiasta. Eli tämä valitus voidaan tehdä tuomarille voidaan jotain lentoyhtiötä vastaan. Voidaan ottaa siis yhteyttä oikeusalan viranomaisiin. Ja tämä nykyinen sopimusoikeus menee liian pitkälle, mutta minkä takia lentoyhtiöiden pitäisi kattaa kaikki mahdolliset vaarat ja riskit, ja vaikka kyse olisi aivan kohtuuttomistakin vaatimuksista, niin niiden odotetaan silti maksavan kaikki. Eli tässä täytyy myös tämä puoli ottaa huomioon tässä tekstissä. Sitten jotkut lentoyhtiöt esimerkiksi rankaisevat ylipainoisia ihmisiä ja pakottavat heidät ostamaan kaksi paikkaa lentokoneesta. Ja siitä on syntynyt suurta hämmennystä ja, ja paljon on puhuttu tästä kuluttajajärjestöissä, koska tämä tarkoittaa ikään kuin sitä, että tässä käsiteltäisiin toisen tyyppisin säännöin ylipainoisia ihmisiä kuin vaikka vammaisia. Tässä täytyy siis selkeästi näitä sääntöjä noudattaa. Ei tule nyt rankaista näitä ihmisiä, esimerkiksi vammaisia tai ylipainoisia, ikään kuin toiseen kertaan minä ymmärrän kyllä, että tämä teksti nyt on rajallinen ja ihan lyhytkin ja täytyisi täsmentää muutamia kohtia tässä. Olisi ihan mahdollista kuitenkin nyt pyrkiä tällaiseen tasapainoiseen, tasa-arvoiseen kohteluun koko unionin läpi, koska muuten tästä syntyy huomattavia täytäntöpano-ongelmia lentoyhtiöille. Eli meillä on vielä huimasti työtä jäljellä. Well, I, I... No hyvä. Oma ryhmäni nimissä ja yleisesti voisin esittää muutaman kommentin. Meidän pitäisi varmasti painottaa uusia oikeuksia, joita kuluttajilla nyt on, kuten edustaja Parvanova esitti tätä ulottuvuutta pitäisi vahvistaa, huolehtia siitä, että tässä siellä lopullisessa mietinnössä aivan varmasti on, koska tämä liittyy pitkälti koko matkustajien oikeuskysymyksiin myös lentolippuja varattaessa. Olemme kuulleet hyödyllisiä kommentteja siitä, miten tätä pitäisi nyt tuoda paremmin julkisuuteen. Joissain tapauksissa tätä tietoa saadaan lentokentiltä, lentoyhtiöt jakavat lehtisiä tästä, mutta epäjohdonmukaisuutta ja ehkä vähän vääriä käsityksiäkin on siitä, mitkä oikeudet nyt on todella vahvistettu. Tämän pitäisi palata. Tiedän, että meillä on muutama ystävä komissiosta. Jos pelitä Lordias anteeksi. Halusitko kommentoida oman puolelta kommentoida edustaja Parvanovalle tai muille puhille? Good morning. I just wanted first of all to... Uh, Hyvää huomenta. Halusin vain ensinnä kiittää valiokuntaa eh, työstä ja ajasta, jota olette käyttäneet tähän tiedonantoomme koskien kulut- matkustajan oikeuksia. Ottaisin esille esimerkiksi tie, informaation, joka on yksi näitä, näistä heikoista kohdista, heikoukset, joita on korostettu. Komissio on hyvin tietoinen tästä. 2009 aloitimme eurobarometutkimuksen ja yksi tutkimustulos oli, että tarpeeksi tietoisuutta kulutta, ää, äh, lentomatkustajien oikeuksista parissa ei ollut, ja sitten komissio on työstänyt asiaa eteenpäin. Olemme aloittaneet tiedottamiskampanjan, te mainitsikin sen juuri, olette nähneet siitä ilmoituksia lentokentillä. Äh, Olemme komissiossa pyrkineet jakamaan tietoa matkustajien oikeusta lisäämään ihmisten tietoisuutta viime vuonna kuluttajakeskusverkoston kanssa järjestimme tällaisen tiedotuspäivän lentokentillä Tämä tyyppisiä aloitteita aiotaan toistaa ensi vuonna ja niin edelleen, joten kyllä. Komissio on hyvin tietoinen, että tällainen tiedottamiseen liittyvä ongelma on ja teemme kyllä sille asialle nyt jotakin. Sanoisin, että olemme panneet merkille kaikki täällä esitetyt kommentit me jaamme esittelijän näkemyksen varsin pitkälti, lähes kokonaisuudessaan. Ehkä me odotamme sitä ennen kuin lopullinen versio tulee valmiiksi ja sitten kommentoimme lisää, mutta periaatteessa ainoa asia, jonka voin sanoa on, että komissio on tietoinen ja on samaa mieltä täällä tehdystä kommenteista pitkälti. Kiitos. Thank you very much. Uh, sorry. Paljon kiitoksia. Anteeksi, Edustaja Kreutzmann, unohdin antaa teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Lyhyt kommentti, joka meille tuli myöhemmin, mutta kollega Tuun sanoi, että lentokentistä tulee ostoskeskuksia. Sitten on näitä halpolentoyhtiöitä. Jos on lupa ottaa käsimatkatavaraa ja sitten pitää maksaa 40 euroa lisää siitä, niin ainakin pitää kertoa kuluttajille siitä, että tästä joutuu myöhemmin maksamaan. Pyytäisin, että kollega ottaisin tämän vielä huomioon, että ainakin tietoa pitäisi antaa siitä, että se, mikä on säästynyt verovapaiden ostosten kautta, joudutaan sitten maksamaan lopulta lentoyhtiölle, että tavara saadaan kuljetettua kotiin. Right. Thank you for that point. Kiitos tuosta tiedosta. Edustaja Parvanova, haluaisitteko vetää yhteen tämän mielenkiintoisen keskustelun ja vahvistaisimmeko vielä aikataulunkin? sitten mainita sen, mutta ehkä vielä kerran nyt, kun kaikki ovat paikalla. Kiitos puheenjohtaja. Uskoisin, että nyt ensin täytyy kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Minä uskon, että me kaikki olemme innokkaita osallistumaan tähän, koska kaikki meistä, tai suurin osa on ollut useaan otteeseen uhrina jo tässä, kun joudumme huimasti matkustamaan. Kun aloin valmistella tätä toimistossa, niin, niin me saimme valtavat määrät asiakirjoja ja paljon tietoja kuluttajajärjestöiltä ja myös eri, eri lentoyhtiöiltä. Ja tämä, tie, tämä tässä on ollut hyvin hankala vetää asiaa yhteen luodaksemme tällaisen pienen, pienen tekstin valiokuntamme puolesta. Ja siitä syystä täytyy huomauttaa, että tässä on tilaa itse asiassa neljälle eri mietinnölle e, täältä ja sitten myös ITREstä e, kuluttajan suojakysymyksistä. Ja koskapa nyt meillä oli tällaiset tietyt rajat työssämme, ehdottaisin, että, me vo, että tähän voi tehdä nyt tiettyjä tarkistuksia yhdessä allekirjoitettuina. On niin paljon asioita ja niin monta ongelmaa, jotta me emme pysty käyttämään tätä tekstiä kokonaisuudessaan, joten me, me voimme tässä nyt sitten varjoesittelijöiden kanssa käydä keskustelua ja sitten allekirjoittaa ne ja viedä ne sitten itreen. Mm, tarkoititte varmaankin liikennevaliokuntaan. Ymmärsimme, ymmärsimme varmaan asian näin. Kyllä meillä on liikennevaliokunnan kanssa erittäin hyvin toimivat suhteet ja he suhtautuvat aina hyvin myönteisesti tarkistuksiin muista valiokunnista. Ja varmasti voin puhua puheenjohtajan kanssa. Katsotaan sitten, miten saadaan nämä ajoitukset sopivaan, koska äänestys on liikennevaliokunnassa. Tiedättekö? When, when is the... kohan äänestys on liikennevaliokunnassa? Lopullisesta mietinnöstä tarkoitan. Isin 9. 9. tammikuuta on the same day when... Samana päivänä kuin täällä Imkossakin. No, jos meillä on jäseniä, voisimme tehdä tarkistuksia liikennevaliokunnassa liikennevaliokunnan jäsenten kautta. Kiitos, kiitos oikein paljon myös komissiolle. Hyvä nyt. Kello on vähän yli kymmenen. Ja kokoonnumme tänne nyt äänestämään. En ole ihan varma, vaikka kaikki täällä paikalla vielä, mutta – kymmeneltä oli tarkoitus äänestää, että meidän pitää varmasti siirtyä suoraan nyt äänestämään. Meillä on melko paljon äänestyksiä tänä aamuna. Ensimmäisenä edustaja Salvinin mietintö. Tulin uuden aikaistaminen. Tänne valiokunta-aloitteinen mietintö. 110 tarkistusta. Minusta tuntuu, että niistä ei ole paljon keskusteltu, joten luultavasti voisimme sallia hiukan aikaa siihen. Mielelläni annan siis puheenvuoron esittelijä Salviinille. Pyytäisin kuitenkin muita kuuntelemaan hiljaisuuden valitessa. Edustaja Salvini, haluaisitteko esitellä nyt äänestyksen? Jos valiosittelijat haluavat kommentoida, voin sallia siihenkin hiukan aikaa, mutta ensin esittelijä saa puheenvuoron. Grazie Presidente, ringrazio lei gli uffici e tutti. Niin puheenjohtaja, kiitokset teille, kiitokset myös varjoesittelijöille kaikesta mainiosta ja kiinnostavasta työstä. Me olemme käyneet nämä kaikki tarkistukset läpi ja tässä on 11 välit- kompromissiratkaisua. Tässä on esitetty myös päivämäärää, uudelleen päivitettyä päivämäärää uudeksi tavoitteeksi uuden tullisäännöstön aikaan uuden aikaistamisen käyttöönotoksi. Ja tässä on käyty keskustelua muiden ryhmien kanssa. Tuskin tästä syntyy mitään suurempaa ongelmaa. Totta kai on eri valvontayksiköistä eri kolmansista maista tulevien tuotteiden valvonnasta eriäviä mielipiteitä ja tietysti myös sitten se, mitä muut parlamentin valiokunnat ovat olleet mieltä. Mutta tästä on nyt saatu joka tapauksessa hyvin kiinnostavia ehdotuksia komission tiedonantoon esitettyinä ja tässä täytäntöönpanosta erityisesti. viime viikon kokouksessa me olemme jo käsitelleet näitä kaikista kiistanalaisimpia kysymyksiä ja olemme saaneetkin ne nyt ratkaistua näiden välitysratkaisuimme ja niistä sitten äänestämme. Niitä on 11, niitä ovat poliittiset ryhmät pyytäneet ja uskon, että tämä varmaan nyt riittää yhteenvedoksi. Kiitoksia, että olet vielä tätä asiaa eteenpäin. Tässä on jälleen meillä hyvä mietintö. Ruva Rapti varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Eh, kirja Proedre, ευχαριστώ. Δύο λόγια Puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Ensinnä haluaisin kiittää herra Salvinia todella lämpimästi hänen tekemästään työstä. Ja haluaisin kiittää e- varjoesittelijöitä, koska me teemme erittäin hyvää yhteistyötä hyvän mietinnön pohjalta mielestäni velvollisuutena todellakin tätä korostaa, koska Euroopan parlamentin tehtävä on yrittää saada aikaan mahdollisimman parhaat kompromissit näinä vaikeina aikoina Euroopassa, jotta voidaan auttaa eurooppalaisia, joten jälleen kerran haluan toistaa, että tämä mietintö ja yhteistyö asiassa on ollut todella hienoa ja minulle henkilökohtaisesti rikastuttava kokemus. Hyvä, kiitoksia tästä. Olen varma, että herra Salvini on tyytyväinen tästä. Tämähän on hänen ensimmäinen mietintönsä tässä valiokunnassa. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Selvä. Sitten aletaan äänestää. Tarvittavassa sähkö, sähköistä äänestystä käytetään, mutta tässä teillä on kortit mukana. Mutta ilmoitan sitä sitten. Siis tarttus 11, uusi kohta puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan selvästi hyväksytty, joten nyt sitten tarkistukseen 15 paksas puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 21 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 22 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 23 raukeaa. Sitten 24 puolesta vastaan myös hyväksytty. 25 raukeaa ja 26 vuorossa puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Vuorossa Intan status 1. Nämä ovat vastaavia osia, joten en käy niitä erikseen läpi. Näette ne tästä listasta itse. Inta 1 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten Inta 3 vastaavat osat puolesta vastaan myös hyväksytty. Vuorossa 27 puolesta vastaan hylätty ja 28 puolesta vastaan selvästi hyväksytty ja kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty, joten tarkistus 36 ryydeltä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten inta 5 vastaavat osat puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta nyt täytyy ehkä tarkistaa sähköisesti. Avataan äänestys. Tarkistus 35. Äänestys päättyy. 16 puolesta 16 vastaan, joten se hylätään. 37 puolesta vastaan hylätty. 38 De Jongilta puolesta sähköinen tarkistus. Näin se alkaa. Päättyy. Hylätty. 16, 16 tulos jälleen. Sitten 39 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan hyväksytty. 41 koska 40 hyväksyttiin. Täällä sanotaan, että tässä on tekin lisäsanoja, koska 41 kaverillista puolesta vastaan hyväksytty. 42 De Jong puolesta vastaan hylätty. 43 puolesta vastaan hyväksytty. Ja kompromissi 5 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Ja vuorossa Intan kuusi. olen oikeassa? Intan kuusi. Vastaavat osat puolesta vastaan hyväksytty. Ja 52 äänestys alkaa 52. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 11 tuloksella. tarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten Inta 5 vuorossa vastaavat osat puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan hyväksytty ja kompromissi 7 kohta kohdalta äänestys. Kaksi ryhmää on sitä pyytänyt. Joten ensimmäinen osa ja kolme ensin. Näette sen listasta puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. Ja toinen osa. Äänestys alkaa. Sähköinen äänestys. S päättyy. Hyväksytty. 18.15. Sitten vuorossa 64 tarkistus. Kyllä. Hiukan eteenpäin siis. De Jongilta puolesta vastaan hyväksytty. In kansainvälinen kauppa 7 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 8 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 9 vastaavat osat puolesta vastaan hyväksytty. Ja lisää sanat 65 puolesta vastaan hyväksytty. Ja 66 vedetty pois 67 puolesta vastaan hyväksytty. 68 puolesta vastaan hyväksytty 69 puolesta, vastaan hyväksytty kompromissi 8 puolesta, vastaan myös hyväksytty. Sitten vuorossa tarkistus 73. Puolesta vastaan hyväksytty 74 Äänestys alkaa, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2013 tuloksella. Sitten tarkistus 78. Vastaavat osat Smithiltä ja muilta. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2013. Nyt Inta kaksi Se taisi siis raukea, selvä. Ja 75 myös raukeaa. Hetkinen. Nyt varmaankin mennään tähän toiseen osaan tarkistusta 75. Tekijänä Schwab. Äänestys alkaa. Koneäänestys. 75. Toinen osa. Vote Äänestys päättyy. 2012 tuloksella hyväksytty. Sitten 78, vastaava osa 2, kohdasta 16 puolesta. Vast- Tämäkin täytyy ottaa koneellisesti, se on helpompaa. 68, vastaava osa 2. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2013. Ja sitten Inta 2, se mielestäni raukeaa. Siis nyt mennään toiseen osaan Inta 2. Vastaava osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 2013. Sitten 76. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 77. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sellaista. Ja sitten kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Budjettivalvontavaliokunnasta yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Ja sitten tarkistus 3 puolesta vastaan hyväksytty. Budjettivalvonta 4 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 4 loppu vastaavansa puolesta vastaan hyväksytty. Budjettivalvontavaliokunta 5 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 4 vastaavat osat 2 ja 3 puolesta vastaan hyväksytty. 6 puolesta vastaan hyväksytty. 8 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkoitus 9 puolesta vastaan on hyväksytty myös. Ja 86 puolesta. Tästä ilmeisesti koneäänestys, joka alkaa. Äänestys päättyy. Jotkut ovat hiukan hitaita. 18 12 hyväksytty. Sitten kohtaan 22, 87 ja 88 ovat samanlaiset yhdessä puolesta vastaan hylätty selvästi, joten 89 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 90 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kohta 2391 Engströmiltä puolesta vastaan hylätty. 92 puolesta vastaan hyväksytty. 93 puolesta vastaan hyväksytty. 94 puolesta vastaan hyväksytty. 95 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty 21.12. Ja nyt vuorossa 96 puolesta vastaan hyväksytty. 97 raukeaa. 98 puolesta vastaan hyväksytty. 99 raukeaa tämän takia ja 100 myös raukeaa. 101 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 6 puolesta vastaan hyväksytty, 102 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty ja nyt vuorossa 109 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty, 110 puolesta vastaan hyväksytty, 109 9 puolesta vastaan hyväksytty, 10 puolesta vastaan hyväksytty, 11 puolesta vastaan hyväksytty, 12 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdatus kappaleisiin. Tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty, joten kolme raukeaa. Äh, hetkinen, kolme on lisää osa puolesta. Vastaan hyväksytty. Viisi puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan myös hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan. Hyväksytty. Oletteko te vastaan? Menen liian nopeasti, anteeksi. Tarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. 2 puolesta vastaan hyväksytty. Näin, kaikki tarkistus on käyty läpi. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. vote is closed. Äänestys Hyväksytty. 33 puolesta, ei tyhjiä, ei vastaan ääniä. Kiitoksia kovasti herra Salviini. Erittäin mainiosta työstä. And um, think, um, I think it's noteworthy that nyt kannattaa panna merkille, että hyväksymme suuren osan tarkistuksia sekä Intalta että budjetin valvontavaliokunnalta. Tämä on mielestäni varsin hyödyllistä, koska kuten te tiedätte, varsin usein keskustellaan hiukan näistä työsuhteistamme muihin valiokuntiin, mutta varmaankin teidän sopimuksella, herra Salvini, voisin kirjoittaa molempiin valiokuntiin puheenjohtajille ja kiittää heitä heidän panoksestaan. Tämä on hiukan epätavallista täällä parlamentissa tehdä näin, mutta mielestäni kyllä kannattaa. Näin pidetään hyvät yhteydet päällä, koska he todellakin vaikuttivat huomattavalla tavalla lopputulokseen, mutta muistuttaisin heitä ehkä myös siitä, että heidän lausunnon laatiolla pitäisi antaa kohtuullinen puheaika, koska suoraan sanottuna sitä mieltä, että vain minuutin puheaika joillekin näille tärkeille lausunnoille on todella varsin vähän, eikä se heijasta ollenkaan, kuinka sitä merkittävää työtä jota tehdään. Jos teille sopii ja valiokunta on sitä mieltä, niin näin toimin. Kiitoksia kovasti. Uh, right, we now move on then to um, Mr. Bielan. No niin, sitten siirrymme eteenpäin Bielanin tekstiin. Kyse on oikeusasiainvaliokunnasta, sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisvirastosta. Ja olen nyt iloinen voidessani antaa Bielanille puheenvuoron tästä asiasta. Panie przewodniczący, chciałem... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja sihteeristöä ja ihan kaikkia Farnaitea, muun muassa, joka on tehnyt hyvin tehokkaasti työtä tämän tekstin aikaansaamiseksi jo Puolan puheenjohtajakauden aikana. Olen todella tyytyväinen tähän ja kiitän kaikkia poliittisista ryhmistä tästä. Ja tässä on neljä kompromissia ehdotusta ja ennen äänestystä haluaisin huomauttaa, että teen suullisen muutoksen omaan muutoks- tarkistukseeni. Kyse on artiklasta 4, tarkistus numero 10. Me olemme lisänneet sinne sanat respecting confidentially ja toivon, että tämä suullinen tarkistus voisi entistä selkeämmän tekstin saada aikaiseksi ja tuoda tämän avoimemmaksi. Kiitokset. Kiitokset. Tämä on tärkeä lausunto ja on hyvä nyt tästä käydä sitten keskustelua, mutta nyt käymme tarkistuksiin. Nyt aloitan tarkistuksesta kolme. Esittelijä puolesta vastaan hyväksytty. 27 vastaus puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 28 siitä. Sitten EPPn pyytämä edellisäännestys. Nyt äänestys alkaa osasta 1, äh, tarkistuksesta 28. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18, 14 on tuo suhde. Ja sitten äänestämme ei ei tätä, ehkä tarvitse tätä nyt tarkastaa sen enempää. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Ja sitten siirrymme tarkistuksen neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 2020. Ja koska se hyväksyttiin, niin me äänestämme tästä tarkistuksesta 29 Vehnoon tekstistä lisänä, lisäkohtana puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 30. Jos se hyväksytään, niin sitten tuo johdantosan kappale muutetaan uudestaan puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan hyväksytty. 5 puolesta vastaan hyväksytty. 6 puolesta vastaan hyväksytty. 7 puolesta vastaan hyväksytty. 32. Po- tässä on lisää sanoja lisätty puolesta vastaan hyväksytty. 8 puolesta va- hyväksytty. Sitten 34 Vernon tekemä 34. Äh, äh, äänestäkää. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 16 puolesta 17 vastaan. 35 Vernon tekemä puolesta vastaan hyväksytty. 36 äänestys. 36 siis puolesta vastaan. 37,38 on vedetty pois, joten siirrymme tarkistukseen 9. Esittelijä on sen tehnyt puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissiin 1. Ja siitä erillisäännöstys. EPP on sitä pyytänyt. Eli äänestetään nyt tästä ensimmäisestä osasta puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja toinen osa Äänestetään tästä toisesta osasta. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 ääntä 15 vastaan. Sitten tarkistus 10. Siihen suullinen muutos tuli, jonka Bielan teki puolesta vastaan hyväksytty. Ja seuraavaksi siirrytään tarkistukseen 11 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 44 raukeaa 12 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. 45 ja 46 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty, joten siirrymme kompromissiin 3 puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin voimme siirtyä tarkistukseen 18, Vastoksen tekemä. Ja siihen on suullinenkin ehdotus puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 19. Siihen on suullinen ehdotus. Vastus on sen tehnyt. Äänestys alkaa tästä 19. Päättyy. Hylätty. Joten nyt 19 ilman suullista muutosta, eikö totta? Eli 19 ilman suullista ehdotusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestys tarkistus 2 Bielanilta puolesta vastaan hyväksytty ja lisäsanat artikla 20 puolesta vastaan hyväksytty. 21 Vastos on sen tehnyt, säännöstystä on pyydetty. Nyt äänestämme tästä ensimmäisestä osasta puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten toinen osa. Äänestys alkaa tästä toisesta osasta. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten siirrymme 22. 22 puolesta. 22. Äänestys alkaa. 22 äänestäkää. Päättyy. Hylätty. Joten sitten mennään kompromissi neljä. Sitäkin, sitäkin äänestämme kahdessa osassa. Ensimmäisestä osasta äänestämme nyt puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten toinen osa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta 16 vastaan. Sitten siirrymme loppuäänestykseen. Tosiaankin. Joten nyt, nyt loppuäänestys sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta ei yhtään vastaan. Kiitokset Bielanille. Toivottavasti näitä tarkistuksia myös tuolla oikeusasiainvaliokunnassa voitte sitten viedä eteenpäin. Ja siirrymme seuraavaksi toiseen kansainvälisen kaupan valmistelemaan mietintöön Kiinan ja Kiinan ja unionin epätasapainoiseen kauppaan. Ja meidän esittelijämme ei käsittääkseni ole paikallaan. Onkohan Kreutzmann sitten täällä? Haluaako hän sanoa jotakin Lokikardin puolesta? Will only on behalf... Niin, sanoisin edustaja Lokikardin nimessä ainoastaan, että hän ei halua hyväksyä suullista tarkistusta kompromissin viisi tästä vastavuoroisuuskysymyksestä. Tämä oli ainoa huomio, jonka halusin esittää. Kiitos. Okay. Selvä. Kirjaamme tämän ylös sitten, kun tulemme siihen. Onko mitään suullisia tarkistuksia poliittisten ryhmien puolelta? Emme voi nyt ottaa niitä vastaan. Selvä. Nyt siirrymme sitten eteenpäin, joten kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Onko se totta? Ai anteeksi, menin liian pikaisesti eteenpäin. Palaan McClarkinin ehdotukseen. Eli tarkistus kahdeksan. Kahdeksan, kahdeksan puolesta vastaan ja selkeästi hylätty. Ja sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Joten siirrymme tarkistukseen 17, myös McClarkinilta puolesta vastaan hyväksytty. Kolme, tarkistus kolme, kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrymme 24 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Ko- kompromissi viisi puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin suullinen tarkistus sitä yksi. Poliittinen ryhmä vastustaa, joten sitä emme voi ottaa huomioon, joten sitten kompromissi kuusi puolesta vastaan hyväksytty sitten siirrymme kompromissi seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Ja kompromissi kahdeksan puolesta se on myös hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus viisi puolesta. Niin tästä nyt sitten sähköisesti täytyy äänestää tästä tarkistuksesta viisi puolesta. Siis sähköisesti äänestämme puolesta. No äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. Kaksi ei äänestänyt, joten ette kovin nopeasti täällä äänestele. Ja sitten tarkistus 43. Äänestys alkaa 43. 43 korttia täällä pitäisi olla. Tämä on hylätty yhdellä äänellä. Ja 44 McClarkinilta äänestys alkaa 44. Äänestys päättyy. Hyvä, hy, hyväksytty 21 äänellä. Nyt sitten äänestämme tästä kokonaisuudessaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta yksi vastaan, kolme tyhjää, joten kiitokset Lökkäkaardille. Kreutzmann varmasti välitätte nämä kiitokset eteenpäin. Ja tästä sitten katsotaan, miten sille käy kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Sitten McClarkinin teksti. Unionin panos Polonian prosessin lujittumiseen ja edistymiseen. Tämä on kulttuurivaliokunnasta ja se linkittyy myös McClarkinin tekstiin vastavuoroisesta tunnustamisesta. Haluatko sanoa tästä jotain ensin, eli esittelijä? Um, Kiitos. Tämä todella sopii hyvin työhön, jota olemme tehneet valiokunnassa vastavuoroisesta ammattipätevyyden tunnustamisesta ja toivomme, että voimme vahvistaa Bolonian prosessia, kun siinä puhutaan loppututkintojen tunnustamisesta, parempaa yhteistyötä siis koulutuslaitosten välin. Minä haluaisin vain sanoa, että toivon, että valiokunnassa, kutuvaliokunnassa otetaan vastaan nämä meidän esittämämme tekstit. Kiitos. Right, let's... Kiitokset. Sitten äänestämme suoraan kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus neljä kreisiltä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kymmenen puolesta, siis kymmenen siitä varmaan täytyy sähköisesti se tarkistaa, eli kymmenen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 12. 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13. Puolesta vastaan hyväksytty. 14. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten plussi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Neljä, kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Ja seitsemän siihen on, tämä sitä äänestetään kahdesta osassa. Vihreät ovat sitä esittäneet, eli Äänestämme tästä ensimmäisestä osasta puolesta vastaan selkeästi hyväksytty ja toinen osa tästä seitsemännestä puolesta vastaan sekin on hyväksytty. Seur- sitten siirrymme loppuäänestykseen. Onko se totta? Kyllä. Eli koko tekstistä äänestämme nyt sähköisesti. Äänestys. Yksi ei ole vielä äänestänyt. No niin, nyt lopultakin on kaikki äänestänyt, äänestäneet. Eli 32 puolesta kaksi vastaan nolla tyhjää. Kiitokset McLaginille vielä kertaalleen hyvästä työstä. Ja sitten odottelemme kovasti tätä kuuluttehan kulttuurivaliokuntaankin. Ja sen jäsenenä olette hyvässä asemassa omaa valiokuntaamme puolustaessanne tuossa toisessa ryhmässä. No niin, Pitella toivoi pääsemänsä tänne, mutta häntä ei näy. Voimmeko me äänestää vai tarvitaanko häntä täällä? Pitella sanoi, että hän pääsisi tänne vain viisi vaille 11, mutta täällä olemme niin innokkaasti ja tehokkaasti äänestäneet, että me ehkä voisimme jo, jo äänestää, joku muu voisi puhua hänen puolestaan. Puheenjohtaja ehdottaisin, että äänestämme. Käsittääkseni tässä ei ole mitään suuria ristiriitoja. Edustaja Pitellä on tietenkin kiitollinen hyvästä yhteistyöstä. Voimme varmasti äänestää, koska ei olisi hyvä nyt järjestää 10 minuutin taukoa – tämän asian takia. Minä varmasti voin selittää tämän edustaja Pitelälle, kun hän tulee. All right. well, thank you very much. Selvä, kiitokset. Tosiaan olen samaa mieltä. Hän on tehnyt hyvää työtä. No niin, siirtykäämme sitten eteenpäin. Eli tässä on kyse energian valiokunnan asioista, kilpailukysyntä ja digitaaliset sisämarkkinat, kärjensä sähköiset viranomaispalvelut ja ensiksi nyt tarkistus 5, Koratsa Bildin muutosehdotus puolesta vastaan hyväksytty ja seuraavaksi tarkistus kaksi lisäyksenä. Esittelijä on se laittanut puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Yksi puolesta vastaan hyväksytty. 6 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Tarkistus 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 vastaan 12. No, jäseniä täältä näemme lähtee salista. Äh, tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 8 puolesta vastaan Tämä varmaan kannattaa tarkistaa. Eli tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 vastaan 16. Joten sitten tarkistus 6 lisäyksenä. Äänestys, siis tarkistus 3 lisäyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 17 vastaan, joten hylätty joka ei sitten äänestänyt, olisi voinut päättää itse asiassa tästä asiasta. No joka tapauksessa hylätty. Seuraavaksi 15 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. Ja esittelijäkin näyttää saapuvan niin, tervetuloa tänne vain. Me olemme jo aloittaneet tässä. Osasta edes ehditte äänestää. No niin, 14 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 17 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan hyväksytty. 20, 4, 20 raukeaa. 9 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan selkeästi hylätty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hylätty. 22 vai raukeako se? Ei kun kyllä. 22 puolesta lisäyksenä vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. 25 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 10 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Ja 31 puolesta vastaan hyvä, hyväksytty. Ja ennen loppuäänestystä niin esittelijä on tullut tänne saliin ja esittelijä saa nyt sanoa pari sanaa, jos haluat ennen loppuäänestystä. Per scusarmi con tutti i colleghi con il presidente. Sinä haluaisin pyytää anteeksi puheenjohtaja hyvät kollegat tästä viivästymisestäni. Niin Minulle kerrottiin toinen aikataulu, osallistuin talous- ja sosiaalikomitean kokoukseen ja tämä tätä myöhästymistä, niin kiitän teitä, että olette suhtautuneet myönteisesti mietintöön, niin kiitoksia, että olette äänestäneet näiden tarkastuksen puolesta. Tulen ottamaan ne huomioon, yritän ottaa ne huomioon niin kuin muutkin, joita on tehty, koska uskon, että ehdotukset, joita niissä oli, olivat myönteisiä. Tuntuu, että tämä lausunto herättää suurta konsensusta täällä valiokunnassa. Kiitoksia. Good. Well, let's now move. Hyvä. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Täällä on 36 ihmistä äänestämässä. Tämä on suurin määrä äänestäjiä tänään. Jos nyt sitten ovatko kaikki äänestäneet kolme, eivät ole, kolme eivät, ei vielä ole äänestänyt, eivätkö aiokkaan äänestää. No, uskoisin, että Pitellan täytyisi äänestää omasta tekstistään myös, joten ottaisiko joku demari pois korttinsa? Pitellan täytyisi saada myös äänestää. Äänestys. Hetkinen, lähteekö täältä porukkaa pois, kun numerot laskevat. Äänestys päättyy joka tapauksessa 33 puolesta nolla vastaan. Kiitokset Pitelalle. Kiitokset tästä hyvästä työstä. Okay, well, ladies and gentlemen, that concludes the voting now. No niin, tässä äänestys nyt sitten kokonaan päätyy. Gebhardin tekstiä aletaan käsitellä kello 11, joten nyt kun komissio, joten me pidämme tässä nyt pienen tauon siihen asti, kun kello on 11, eli pidämme tauon 11 asti.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

Okay, ladies and gentlemen, I think we'll, um... Hyvät naiset ja herrat. Like to, um, now to um, resume the meeting with a... Nyt voimme jatkaa kokousta. Viimeinen kohta tämän aamupäivän esityslistalla on on työ, jota tehdä mahdollisuudesta käyttää perusmaksutiliä. Ennen kuin annan esittelijälle mahdollisuuden kertoa hänen työasiakirjastaan, kerron muutamasta asiasta. Me keskustelemme edelleen Ekon valiokunnan kanssa siitä, mikä olisi vastuuvaliokunta tässä. Periaatteessa olemme kai sitä mieltä, että mikä tahansa päätös tehdään, niin molemmat valiokunnat tekevät läheistä yhteistyötä. talous- ja raha-asioiden valiokunta kiistää sen, että meille on annettu tehtäväksi tämän mietinnön käsittely. Tämä on nyt keskeinen kysymys, joka puheenjohtajakokouksessa pitää selvittää. Me valmistelemme juuri tekstiä, joka on hyvin tiukka, ja se menee valikuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle Klaus Heiner Leenelle tänään – näin voimme vahvistaa vielä meidän kantamme ja tänään herra on saanut jo työasiakirjan ja vitet siitä, miten vakavasti suhtaudumme tähän aiheeseen. Edustaja Gebhardt on myös tavannut talous- ja rahasioiden valiokunnan suunnitelun esittelijän, jonka kutsuimme muuten tämän aamun kokoukseen myös, mutta en näe häntä täällä. Hän on koeryhmän jäsen din kollega Klote. Ja tänään ihan vastikään siis saimme tutkimuksen, joka koskee peruspankkipalveluita. Te olette saaneet kopiot tästä. Ei teillä ole ollut tietenkään mahdollisuutta tätä nyt lukea, mutta ehdotus kai oli, että saamme tammikuussa sitten perusteellisemman alustuksen tästä työstä, kun jatkamme keskusteluita. Me keräämme siis paljon jo taustatietoa tästä koko kysymyksestä. Ja minun on sanottava, että näin paljon työtä ei ole nähty talous- ja rahasioiden valiokunnassa vielä tehtävän, mutta oli siellä ilmeisesti joku kokous, johon edustaja Gebhardtkin osallistui. Tässä asiantila tällä hetkellä, mutta keskusteluissa ei ole mitään nyt, mikä estäisi meitä tutkimasta näitä kysymyksiä – ja edustaja Gebhardt on tehnyt tässä paljon työtä. Annan hänelle puheenvuoron ja hän voi kertoa siitä, missä nyt mennään. Sitten puheenvuoron saa varjoesittelijät. Mayer on täällä. Kreutzmann ilmeisesti puhuu Le Schmittin nimissä. Ja edustaja Turunen Kamferin nimissä. Fox ei ole täällä, mutta minulla on hänen muistinpanonsa ja edustaja Dion on paikalla, joten hyvin täällä ihmiset ovat paikalla. Evelyn Gephardt saa puheenvuoron esitelläkseen nyt tämän työasiakirjan. Kiitos puheenjohtaja. Tehän selvitittekin hyvin tarkkaan ja osuvasti nyt erimielisyyttä näiden kahden valikunnan välillä. Ekonissa mielestäni nyt väärinkäsitys siitä, mistä tässä lainsäädäntöaloitteessa on Euroopan komission suosituksen tavoitteena. Talous- ja rahasioiden valiokunta on ajatellut tässä lähinnä sitä, että siellä lähdetään siitä, että on olemassa velvoite myöntää tili jokaiselle kansalaiselle. Tällaista ei Euroopan komission suosituksessa ole. Kyse on kansalaisten oikeudesta omata pankkitili, avata pankkitili meidän aikoinamme – kun paljon asioita hoidetaan netin kautta, hoidetaan sähköistä kauppaa, monet asiat ovat nyt mahdottomia hoitaa ilman pankkitiliä. Tässä on kyse kuluttajasuojasta, että huolehditaan siitä, että kansalaisilla on tällainen pääsy pankkipalveluihin ja jäsenvaltiot voivat vapaasti määritellä sen, millä tapaa tämä halutaan toteuttaa velvoitetaanko yksi pankki tai kaikki pankit ja minkä sääntöjen mukaan tässä yhteydessä, se jää Euroopan komission ehdotuksessa todella jäsenvaltioiden päätettäväksi. Siitä lähtien, kun minut nimettiin valiokunnassamme esittelijäksi, olen totta kai tutustunut perinpohjaisesti tähän aiheeseen ja minun on sanottava, että Minulla oli vähän ennakkokäsityksiä, josta joudun luopumaan, koska ensimmäisenä ajatuksena oli, että kenellä tässä nyt on ongelmia. Vähän varaisimmat kai, joille on annettava pääsy pankkipalveluihin, jotain voivat olla osallisina yhteiskunnassamme. Kyllä, pitkälti on kyse tällaisista henkilöistä, mutta kuitenkin on toisenkinlaisia tapauksia melko paljon – ne kansalaiset esimerkiksi, jotka haluavat Euroopan unionissa vapaasti liikkua, he kohtaavat suuria ongelmia hyvin monella tapaa. Krakovassa sisämarkkinafoorumin yhteydessä saimme tietoa ihan konkreettisesta tapauksesta ja haluaisin lyhyesti kertoa siinä, siitä. Nuori opiskelija, joka saa Erasmus-apurahan ja haluaa allekirjoittaa vuokrasopimuksen. Ja hänelle sanotaan, meidän maassamme on niin, että tämä ei ole mahdollista ilman, että voitte antaa tilinumeron pankkitilistä, joka on meidän maassamme. No hyvä, lähden pankkina, vaan siellä pankkitilin. No pankissa sanottiin, pahoittelemme, mutta tilin avaaminen ei ole mahdollista niin kauan kuin teillä ei ole täällä pysyvää osoitetta. No mitä nyt? Nuori opiskelija, joka haluaa elää eurooppalaista elämää ja joutuu kohtaamaan tilanteen, että häneltä kielletään pääsy pankkipalveluihin syistä, joita ei voida ymmärtää. Me olemme saaneet myöskin muita mielenkiintoisia esimerkkejä tästä Luxemburgissa esimerkiksi kielikysymysten perusteella voidaan kieltää tilin avaaminen. Tuotakään ei oikein voida ymmärtää, joten tällaisia esimerkkejä on paljon. Kyse on siis siitä, että kansalaisille annetaan mahdollisuus vapaasti liikkua Euroopan unionissa. Vapaa liikkuvuus ei saa kärsiä siitä, ettei voida avata pankkitiliä siinä maassa, jossa tehdään työtä, oleskellaan tai halutaan opiskella. tai ettei voida hoitaa tilisiirtoja tai maksuja yhtenäisen maksujärjestelmän kautta. Eli vaikeuksia tulee eteen, jos ei voi avata pankkitiliä. Toinen aihe, joka on tärkeä tässä yhteydessä, puhumme juuri opiskelijoista. Opiskelijoillahan ei yleensä ole valtavia rahasummia käytössään. Eli kysymys kuuluu, miten korkeat maksut voidaan liittää tällaiseen pankkitiliin. Sen pitäisi mielellään olla ilmainen, mutta sitä ei nyt voida määrätä, mutta kohtuullinen maksu joka tapauksessa ei liian suurta maksua. Nämä ovat ne asiat, joita meidän on selvitettävä ja nämä asiat määriteltävä. Euroopan komission tiedonannossa sanotaan, että kyse olisi tavanomaisesta tilistä, tavanomaisesta maksutilistä. Tilistä siis, jonka kautta voidaan hoitaa ihan yleisiä asioita. Ei ole ajateltu esimerkiksi, että voidaan saada kaikki palvelut, eli tilin ylitys esimerkiksi tai mahdollisuus ostaa osakkeita, vaan perustili, jonka pohjalta voidaan työskennellä, liikkua ja saada rahat käyttöönsä tällaisen tilin kautta. Tämä on tärkeä aihe Euroopan komission ehdotuksessa. Vielä yksi seikka, joka tällä valiokunnassa on meille aina ollut tärkeä. Miten voidaan vaatia tätä oikeutta, jos on ongelma pankin kanssa, jossa tämä on avattu tämä tili? Eli siellä on yksi yhtenä kysymyksenä tämä, miten kiista kysymykset hoidetaan. Se on erittäin tärkeä asia meidän valiokunnallemme, koska tässä jälleen on yksi asia, joka on kansalaisille hyvin tärkeä. Edustaja Maijerhan eilen toisessa yhteydessä vielä selkeästi osoitti, ettei se riitä, että on välineet, vaan täytäntöönpano on myös tärkeää. Ja siksi tietenkin, kun tämä lopulta astuu voimaan, on tärkeää, että huolehdimme siitä, että tämä oikeus myös toteutuu käytännössä. Mutta tämä on tietenkin myöhempi kysymys. Ensin meidän pitää antaa nämä välineet kansalaistemme käsiin. Tässä vähän tätä sisältöä, josta meidän on tarkoitus keskustella. Työasiakirjassani olen ottanut tämän keskustelun pohjaksi. Yhtä asiaa en ole vielä maininnut. Jotkut ehkä olettivat, että ensimmäisenä lähden tästä puhumaan, mutta mielestäni sisältö on aina tärkeämpää kuin organisatoriset kysymykset. Mutta melko tärkeää kuitenkin on se, että pohdimme, haluammeko jättää tämän suositukseksi jäsenvaltioille vai haluaisimmeko löytää toisen välineen. Jos oikein muistan, viimeisimmät keskustelut tältä valiokunnasta, niin suuri enemmistö oli, ei yksimielisyyttä, mutta suuri enemmistö mielestäni varjoesittelijöiden kesken siitä, että tästä pitäisi saada direktiivi niin, että se ei ole suositus, niin että jäsenvaltiot voivat toteuttaa tällä toteuttamatta. Mehän tiedämme yleensä, mitä suosituksille tapahtuu, kun niitä jäsenvaltioille esitetään. Jos direktiivejä ei täytäntöönpanna kunnolla, niin miksi sitten noudatettaisiin näitä suosituksia. Mielestäni tässä tarvitaan sitova oikeus, jotta tämä pääsy todella peruspankkipalveluun on saatavilla. Sen pitää olla velvoittava asia jäsenvaltioille, joten tästä pitäisi saada direktiivi. Tämä on siis aihe, joka teettää meillä työtä vielä. Minä olin hyvin pettynytkin, koska Euroopan komissio vuonna 2009 oli vielä esittänyt lainsäädäntövälinettä. Suositus käsittääkseni ei ole mikään lainsäädäntöväline. Tässä on hyvin pehmeistä keinoista kyse ja sitä me emme halua. Ja jos komission jäsen Barnieria eilen oikein ymmärsin, niin hänkin on sitä mieltä, että jotain tiukempaa tässä tarvitaan. Kollegiossa hän ei ehkä saanut tätä läpi, mutta me voimme tukea häntä hänen työssään Euroopan komissiossa tässä mielessä. Tämä olisi oikein tärkeä kysymys selvitettäväksi. Voimme siitä keskustella, koska tämä tietenkin vaikuttaa myös sisältöihin, joita haluamme tähän sanon vielä – komission suosituksiin, koska suositus ja direktiivi ovat kyllä ihan kaksi eri asiaa ja eri tavoin niitä varmasti lähestyisimme työssämme. Minä ehdottaisin jatkoa ajatellen, totta kai Malcolmin kanssa yhdessä taistelen sen puolesta, että me saamme tämän mietinnön omaksemme. Ja jos varjoesittelijälle sopii, voisimme tarjota – Ekon valiokunnalle artiklan 50 mukaan vahvistettua yhteistyötä, koska suosituksessa on myös sellaisia kohtia muutamia, joissa on kyse todella pankkipalveluiden hoitamisesta ja Ekon valiokunnalla on siinä toimivaltaa. Tämän tarjous, jonka voisimme antaa talous- ja rahasioiden valiokunnalle, IMKO olisi kuitenkin vastuuvaliokunta. Ja sitten ehdottaisin kuulemistilaisuutta – tästä aiheesta, jotta asianosaiset sidosryhmät ja tutkijatkin voisivat vielä kertoa kantansa, jotta ne voitaisiin sisällyttää. Koordinaattorit ovat periaatteessa puoltaneet tätä ehdotusta, että järjestäisimme kuulemistilaisuuden. Minä olen juuri luonnostelemassa tällaisen kuulemistilaisuuden valmisteluita – niin, että voin esitellä tämmöisten koordinaattoreille tämän suunnitelman, koska mielestäni on hyvin tärkeää, että teemme kaikki yhteistyötä, emmekä nyt luo turhanpäiten riitaa, kiistaa, kun joku asia on jäänyt ehkä huomiotta. Tällä tapaa minä mielelläni työtä tekisin. Ehdottaisin siis, että kuulemisen pohjaksi että puolta sitten teen tekstiluonnokseni, mutta hyvissä ajoin jo, jos me vastuuvaliokuntana olemme, tarvitsen tietenkin vähän viitteitä siitä, vaatisimmeko direktiiviä vai tyydymmekö komission suositukseen, jotta voin itse valmistella työtämme. Ei tässä tietenkään voida sopia tästä etukäteen, mutta kuitenkin toivoisin, että varjoesittelijät voisivat omissa ryhmissään vähän selvitellä kantoja, jotta tiedämme vähän mihin suuntaan työtä teemme. Koska tämä on hyvin tärkeää, jotta saamme tehtyä tällä saralla johdonmukaista järkevää työtä. Ja tältä pohjalta voimme siis jatkaa. Tämä on pyyntö, jonka esittäisin siis varjoesittelijöille. Ja sitten normaali työnteko tavoitteena se, että asia tulisi kesäkuussa täysistuntoon, jotta meillä todella olisi riittävästi aikaa käsitellä kaikkia näitä laajoja kysymyksiä, keskustella niistä, huolehtia järkevästä suunnittelusta ja laatia myös kompromisseja, jos on tarpeen. Tämä sopisi myös hyvin, kun katsoin Euroopan komission työohjelmaa, joka meille eilen esiteltiin. Komission jäsen Barnierhan on heinäkuulle suunnitellut jatkoa tällä saralla – Joten jos me äänestäisimme kesäkuussa täysistunnossa, hän saisi käsiinsä myös sen, mitä Euroopan parlamentti on mieltä tästä kysymyksestä, mitä Euroopan parlamentti toivoo ja ehdottaa. Ja näin saattaisin selkeä viesti komissiolle siitä, mihin suuntaan parlamentti toivoisi komission liikahtavan. Ja näin me olisimme jo hoitaneet tämän lainsäädäntö aloitemietinnön. Näinhän se tulisi myös hyväksyä puheenjohtajakokouksessa. Ja katsotaan sitten, miten tämä työ jatkuu. Tässä nyt aluksi ihan suurina linjoina ajatukseni ja se, mitä ajattelin lähikuukausina saada aikaan. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed for that Kiitoksia tästä johdannosta. Nyt sitten keskustellaan Ennen kuin tähän ryhdytään, niin kuitenkin haluan toivottaa tervetulleeksi Kasselista naisryhmän. He taitavat istua siellä perällä. He ovat Rova Weilerin puoluetovereita Kasselista. Tervetuloa tähän aika isoon kokoussaliin, mutta näemme kuitenkin toisemme täältä oikein Ihan lyhyesti virke. Toivotan tervetulleeksi totta kai. Tämähän oli oikein paikallaan. Minä olen omassa asemassani erityisen iloinen siitä, että tämä naisryhmä on täällä paikalla. Kiitos. Uh, right, now let's then have... Um... No niin, nyt sitten voimme kuulla kommentteja näihin hyvin kattaviin esityksiin ja aloitamme Meijeristä. Kiitos puheenjohtaja. Evelin hän on jo käsitellyt tätä aihetta oikein hyvin ja paljon. Tuen tätä. Hyvä niin. Ja sitten on tämä tutkimuskin tavanomaisista maksutileistä. Saatiin eilen. Tämä oli hyvin vaikeasti saatavissa. Minulla ei ollut vielä aikaa tähän tutustua. Mutta ensin hän on kyse valiokuntien vastuualueista ja minäkin haluan hyvin tarkkaan sanoa, että olen kanssasi aivan samaa mieltä. Kyse ei mitenkään pankkien ongelmista. Silloin varmasti Ekon valiokunta olisikin vastuuvaliokuntana. Jossain muodossa ei tässä pankeilla ole mitään ongelmaa. Ei, ei pankeilla ole tässä ongelmaa, vaan me, meidän on vaadittava tässä nyt kuluttajien oikeuksia. Sisämarkkinoiden neljä vapautta voidaan ottaa henkilöiden vapaa liikkuvuus – me olemme kuulleetkin, että, että ei vapaasta liikkuvuudesta voi nauttia, jos ei saa vuokrasopimusta. Tavaroiden vapaa liikkuvuus en voi maksaa rajat ylittävästi ainakaan ilman tiliä. En voi kulkea rahan kanssa rajan yli. Ja yleensä palkka maksetaan myös tilille ei käteisenä. Pääoman vapaa liikkuvuus jos pääoma saa liikkua vapaasti, niin pitää voida mahdollistaa se, että raha kulkee rajojen yli vapaasti. Jos tiliä ei ole, se on mahdotonta. Kyse on siis neljän vapauden toteuttamisesta sisämarkkinoillamme. Tässä mielessä olemme mielestäni ihan samaa mieltä. Olen samaa mieltä myös siitä, ettei suositus varmaankaan tässä toimi. koska kun pitää määritellä ensin tavanomainen maksutili, mikä se on, mitä vähimmäispalveluita siihen liittyy. Ja direktiivissähän on joka tapauksessa vähimmäisvaatimukset, jokainen maa voi tarjota sitten lisää, mutta ei vähempää. Näin. Tämä tulisi olla meidän perusajatuksemme. Eurooppalaisesti säädellään vain se, mikä on tarpeen, eikä yhtään enempää. Muu jätetään sitten jäsenvaltioiden kontolle – Näin tässäkin tapauksessa pitäisi toimia. Selkeä määritelmä siitä, mikä oikeus kuluttajalla on saada tili, jotta hän voi nauttia sisämarkkinoista todella. Ei enempää, ei vähempää myöskään. Ja se, miten pankit otetaan tähän mukaan, Ekon valiokunta voi olla normaalissa yhteistyössä tai vahvistetussa yhteistyössä – yhteistyössä välikuntamme kanssa, mutta pankkisektori ei tässä ole mitenkään pääkysymys, vaan sisämarkkinoiden vapauksista tässä on kyse ja kuluttajien oikeuksista. Tässä mielessä olemme siis aivan samaa mieltä. Joka tapauksessa ajattelen, että jos teet tässä lisätyötä edelleen, ja me varmasti ajamme omassa ryhmässämme myöskin sitä, emmeköhän pääse näin ekonvaliokunnan kanssa sopuun ilman suurempia kiistoja. Kiitos. Enempää en halua tällä hetkellä sanoa sisällöstä voimme keskustella myöhemmin. Good. Thank you very much. Kiitokset. Ja seuraavaksi Kreutzmann, ja olkaa hyvä. The few remarks. A basic payment account should be accessible for EU citizens who wish to have... Tällainen tili pitäisi olla kaikilla kansalaisilla, jotka sellaisen haluan. On niin monia ihmisiltä puuttuu tällainen peruspankkitili, tili heidät suljetaan silloin myös pois sisämarkkinoilta. Tässä luodaan esteitä perustaloudelliselle sosiaaliselle toiminnalle, ei edes pääse saa asuntoonkin käsiksi. Jos EU ei kanna vastuuta asiassa, niin kyllä tarvitaan sitä jonkinlaisia puitteita, ja niin sitä ei ta- ja jos ei tarvita, niin kyllä puolan sitten myös direktiiviä, sillä jos katsotaan näitä tutkimuksia, joita on laadittu peruspankkipalveluista. Se on todella kiinnostavaa, että esimerkiksi voidaan nähdä, että Luxemburgissa ei ole minkälaista ongelmaa saada pankkitila, pankkitiliä, jos on köyhä, mutta köyhä, jotka haluaisivat, sen eivät ehkä puhu kuitenkaan kieltä, niin kuin Rova Gebhardt sanoi. Ja sen jäsenvaltiot, kuten Ranska tai Italia, siellä on hankala saada pankkitiliä. Mielenkiintoista tietoa tästä tutkimuksesta. Minä puollan tätä ehdotusta ja kun olen keskustellut Ole Smithin kanssa asiasta, hänkin puoltaa tällaista sääntelyä, josta kerran tarvitaan. Näinpä se sitten toimii. Tämä ei tarkoita sitä, että keskiverto kansalainen, hänen on pakko avata pankkitili, hän sitä tarkoittaa, eikä minkäänlaista velvoitetta, että pankit antavat etuja ja luottokortteja. Ei pidä mennä palveluja pidemmälle. Ongelmana tämän päivän pankkimaailmassa siis, siis pankkiin pitäisi toivottaa tervetulleeksi mahdollisia matkustajia vaikka tuosta muualtakin rajojen toiselta puolelta, ja vaikka heitä ehkä ei pidetä taloudellisesti to- kovinkaan toivottavina. Ehkä tällainen poliittinen viesti pitäisi pankeille selvästi antaa. Ja kun tätä tutkimusta vielä lukee, ongelma ei koske vain vähemmän rikkaita ihmisiä, mitä nyt sanoisin, vaan se, herra Mayer mainitsi, että tämä on myös sisämarkkinaongelma, ei vain pankkien ongelma. Olen samaa mieltä Evelyn Gebhardin kanssa tästä asiasta ja odotan mielenkiinnolla jatkoa. Uh, so next time. Yeah. Seuraavaksi herra Turner. Kiitokset. Minä minä uskoisin, että tämä on aika yksinkertainen asia. Me voimme siitä hyvinkin päästä yhteisymmärrykseen ja on hyvä aloittaa tällaisella asialla täältä talosta. Olen tyytyväinen ja saanut innostusta siitä, mitä olette sanoneet. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että kahdella kymmenestä eurooppalaisella ei ole peruspankkitiliä. Se on aivan liikaa. Ja me voimme havaita, että vain kuudessa jäsenvaltiossa on olemassa lainsäädäntö oikeu, lainsäädännöllä perusteltu oikeus pankkitiliin, joten on selkeä tarve tehdä vielä asian eteen työtä ja meille vihreille tämä liittyy yhteiskunnalliseen yhteenkuuluvuuteen erityisesti, koska näin jää täysin yhteiskunnan ulkopuolelle monissa, monessa mielessä, jos ei ole peruspankkitiliä. Ja mielestäni ei kyse ole mistään luottokorteista eikä mistään sellaisesta, vaan kyse on pikemminkin tällaisesta ihan peruspankkitilistä. Ja me tuemme tätä lähestymistapaa. On hyvin kiinnostavaa myös miettiä sitä, onko tämä viime kesäkön komission suositus vienyt asiaa eteenpäin, eli siis ensi vuoden kesään mennessä jotain pitäisi jäsenvaltiossa olla tapahtunut, eli tässä täytyy tarkkailla tarkasti sitä, mitä oikeastaan tapahtuu, tapahtuuko yhtään mitään, ja mikäli ei, niin sitten meidän täytyisi kyllä ryhtyä toimenpiteisiin. Gepartille sanoisin sen verran, että mitä sitovampi tästä tekstistä saadaan, sen parempi. Se olisi hyvä asia kaikkien näkökulmasta. Joten uskon tosiaan, että Tämä nyt varmaankin riittää. Odotamme, mitä tuleman pitää. Kiitoksia. Niin, sitten kollegani Fox on varjoesittelijänä täällä, mutta hän ei ole tässä, mutta on antanut minulle muutamia tietoja, jotka pitäisi teille välittää. Ensiksikin mm, tämä perusvaatimus kuluttajille ja kansalaisille pankkitilioikeudessa on aivan oikea lähestymistapa, eli Gebhardt on tässä täysin oikea, aivan oikeassa. Ja tässä pitäisi puhua erityisesti näistä yleisehdoista pankkitilin avaamiseksi. Tiedämme, että tämä on päävalituksen aiheena kansalaisilta, vaikka kansalaisilla ehkä olisi, haluaisivat pankkitilin jostain toisesta jäsenvaltiosta, mutta se saattaa olla hyvinkin hankalaa toisessa jäsenvaltiossa. Ja tässä jos esimerkiksi ajatellaan siitä opiskelijaa, josta Gebhard puhui, tämä on yksi tapaus juuri, ja meidän täytyy olla varmoja siitä, että otamme nämä asiat esille omassa tekstissämme. Ja Bastos on tekemässä tätä työtä ottaakseen mukaan juuri nämä valitukset omaan tekstiimme. Ja näin Gebhardkin saa tämän laajemmin mitä on otettu esille tähän tekstiinsä mukaan. Ja toiseksi huomauttaisin, että tässä kun katsomme tätä tekstiä paljon tarkemmin poliittisista yksityistämme, niin on aika paljon tapahtumassa jo jäsenvaltioissa, niissä joissa on olemassa lainsäädäntöä, joten meidän täytyy muistaa se, että Euroopan tason lainsäädäntö ei välttämättä täydennä tätä, vaan pikemminkin saattaa monimutkaistaa tilannetta jäsenvaltioissa. Fox huomauttaa, että yhdistyneessä kuningaskunnassa, hän on nähnyt tällaisen tutkimuksen, jota minä en ole nähnyt, on 16 erilaista peruspankkitiliä jo nyt markkinoilla saatavilla Joten kun nyt nähtiin tämä komission tiedon, tämä vaikutusten arviointi, tutkimus, mietin sitä, miksi nyt meidän täytyisi ryhtyä lainsäädäntötoimiin. Ja kun tämä asia tuli esille, niin täytyisi miettiä vapaaehtoisia toimia pankkien puolelta. Ei meillä, tar, meidän tarvitse nyt odottaa lainsäädäntöä ja lainsäädännön täytäntöönpanoa vielä. E, meidän täytyy joka tapauksessa ryhtyä toimenpiteisiin näiden ehdotusten pohjalta, ja näin tämä välitysratkaisu saattaisi jo olla tällainen ensimmäinen toiminnan vaihe jo, jo, jo kaikkien pankkien suuntaan. Ja näin sitten sen jälkeen voitaisiin siirtyä varsinaiseen lainsäädäntö työhön ja se palvelisi kuluttajia ehkä paremmin. Minun puolestani voidaan sanoa, että me voimme hyvin avoimesti tähän lainsäädännön rooliin suhtautua ja on varmasti nyt mietittävä paljon näitä eri vaihtoehtoja myös ja vaikutusten arvioinnin pohjalta erityisesti ja miettiä sitten, mihin asti meidän tulee mennä. Ja me haluamme varmasti kuulla myös komission näkemyksen tästä. Anteeksi, kun en esitellyt Filippe Leetä, joka on täällä komission puolesta esittelemässä näitä asioita, ja annan hänelle kohta puoliin puheenvuoron. Mutta nyt sitten ryhmästäni tämä. Ja seuraavaksi Skalde Moose, ja Rosmoon ja muutama muu tässä keskustelun osallistumis, osallistuvista. Ai niin, varjoesittelijä, saatkin tässä nyt heti puheenvuoron, jotta saadaan kaikki poliittiset ryhmätkin editeks, edistet, mm, esille. Haluaako vielä joku muu puheenvuoron? Ilmeisesti ei, joten herra Dijon, olkaa hyvä. Mä Chairman, uh, I, member kiitoksia puheenjohtaja. en ollut mukana, kun IMKOa perustettiin, mutta tukisin sitä, että tämä valiokunta voi olla tässä vastuuvaliokuntana. Yleistrendinä täällä parlamentissa taitaa olla se, että kun puhutaan pankeista, niin talous- ja rahasioiden valiokunta on vastuuvaliokunta, ja jos mainitaan lentoliikenteen, niin liikennevaliokunta ja elintarviketurvallisuudesta. Elvis, samasta kuluttajastahan on tässä kyse. Olettaisin, että halutaan integroitu lähestymistapa, joka perustuu kuluttajaan juuri, joten tämä on todella tärkeä aihe meidän valikunnallemme ja todella tukisin teitä ponnisteluissa selvittää tätä muille valiokunnille. Sisällöstä todella kiittäisin esittelijä työasiakirjasta, joka on erittäin hyvässä tasapainossa. Toisaalta hyvin selkeästi esitetään ongelmat niille, jotka haluavat perusmaksutilin. Ja minäkin työhuoneessani tapaan ihmisiä, jotka sanovat, että he eivät halua pankkitiliä, haluavat maksaa kaiken käteisellä. Näkevät perusihmisoikeutena sen, että jotkut haluavat pitää kiinni käteismaksuista. Tällaisiakin ihmisiä on, vaikka se ei tunnu ehkä niin kätevältä, mutta Kiittäisin myöskin tästä tutkimuksesta, joka selkeästi osoittaa, että tämä on vakava aihe. Minun on sanottava, että faktojen pohjalta olen samaa mieltä siitä, että nyt on puhuttu suosituksesta, mutta minusta tuntuu, että melko pian ja ensi vuoden arvioinnin jälkeen luultavasti tarvitsemme lainsäädäntöaloitteen. Tarkoituksena on edistää työvoiman liikkuvuutta, opiskelijoiden liikkuvuutta. Se on tässä tärkeää. Pidän hyvänä esittelen lähestymistapaa. Osallistu mielelläni tähän työhön. Kiitos. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Rova Saldemoos ensimmäisenä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös Rova Gebhardtia mietinnöstä. Minulla on pikku kommentteja pari. Ensinnäkin toisin kuin aikaisen puheen, niin tässä on todellakin järkeä siinä, että laaditaan lainsäädäntöä. Direktiivi olisi varsin tervetullut, koska näin voidaan asettaa minimisäännöt ja jäsenvaltiot voisivat sitten lisätä vielä enemmän, jos haluavat. Joten pitää varmistautua todellakin siitä, että kaikilla Euroopan kansalaisilla on mahdollisuus saada todellakin pankkitili käyttöönsä. Toinen asia, olen aidosti sitä mieltä, että meidän täytyy alkaa käydä perustavanlaatuista keskustelua tästä, mitä se tarkoittaa, että on mahdollisuus käyttää oikeasti pankkitiliä. Ensinnäkin kustannukset, voidaan puhua tästä. Te tiedätte myös, että on enemmän ihmisiä, ainakin Tanskassa, anteeksi pankkeja on yhä enemmän, jotka toimivat eri paikoissa, jos se voi vetää, jos se voi nostaa rahaa. Silloin tarvitaan pankkikortti. Ja, mutta se voi maksaa rahaa, kun itse ottaa tiltä rahaa, joten pitää todellakin alkaa käydä kunnollista keskustelua, keskustelua ja puhua siitä, mitä se oikein tarkoittaa, kun on pankkitili, ja ottaa selvää, mitkä ovat myös pankkien oikeudet. Jossakin vaiheessa pitää mennä keskustelussa itse sen sisältöön. Mitä tämä tarkoittaa ja miten voitaisiin ottaa kaikki mukaan, kaikki kansalaiset mukaan tähän osaan? Thank you. Uh, Mr. Kiitoksia, herra Rosfor. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin tukea, mitä Evelin tässä erityisesti sanoi komission toimivaltuuksista. Minä yleensä sanon jotakin parlamentista, kun puhun ulkopuolisella, sanon usein, että usein Ekon valiokunta, se hoitaa tämä makrotaloutta ja IMKO, meidän valiokunta hoitaa tällaista mikrotaloutta. Tämä ehkä muistuttaa tätä talous, niin minä ainakin puhun tästä omilla opiskelijoilla, Ja mielestäni tämä on todellakin mikrotaloudellinen kysymys, koska kyse on siitä, mitä jokainen yksilö tekee, mihin hänellä on oikeus. Minun mielestäni tämä on sellainen asia, että se todellakin kuuluu meidän valiokuntaamme. En halua korostaa sitä seikkaa, että olen täysin samaa kuin muutkin, että tarvitaan direktiiviä. Minä on sellainen heikkoista ajattelen niin, että myös komissio näin ajattelisi, mutta komissio tarvitsee tukea komissio tarvitsee komissio kollegiossa tukea. Näin tämä asia pitäisi ottaa esille ja kysymys esittää sitten itse sisällöstä. Ja ehkä viitän siihen, mitä Evelyn sanoi. Yksi asia, joka puuttuu mielestäni tästä versiosta, jonka Evelyn on saman komission tekstistä, ei kyse ole vain asuntoongelmasta, vaan myös työllisyysongelmasta, työpaikan saamisesta. EU-sahan on yhä enemmän ihmisiä, jotka ikävä kyllä ovat ilman kotipaikkaa, kiinteää kotia. Ja jos nämä ihmiset haluaisivat peruspankkitilin avata omassa maassaan, heillä ei kuitenkaan ole asuntoa, osoitetta. Ja esimerkiksi, jotta saa ensimmäisen työpaikan vuokratoimiston kautta, mutta kun ei ole tiliä, niin ei voi saada tätä ensimmäistä työpaikkaakaan. Joten pitäisi ottaa huomioon sellainen mahdollisuus, että ihmiset, jotka ovat tässä tilanteessa, he, heillä on tällainen kolmas, kolmannen tahon osoite tavallaan, jo, tästä ehkä kau- kaupungin hallitusta voisi olla tai joku muu. Tämä on sen tärkeä tekijä. Sitten vielä lisäkysymys. Ongelmat, joita meillä on tällä hetkellä pankkien kanssa, niin se ei ole mitenkään irteistä taloudellisesta kriisistä. Pankit tällä hetkellä ovat tilanteessa, missä he pois, ne poistavat työpaikkoja, niillä on mm, ongelmia kannattavuudessa, joten lyhyellä aikavälillä ne voivat nähdä tällaisen tällaisena rajoitteena, lisätaakkana eikä tässä ole olennaisena toimintana. Siksi mielestäni täytyy tehdä tarmokkaasti työtä ja pyytää, että pankit etenevät tässä asiassa ja vaatia sitä niiltä. Sitten mitä Evelyn vielä sanoi, olisin tässä vähän lähempänä kyllä komission kantaa mielestäni. Tämä on ongelma. Miten saa tällaisen vast- keskustelukumppanin, kun yksilö itse ei löydä oikeaa osoitetta, mistä voi kysyä neuvoa. Sitten vielä yksi asia, nimittäin asunnosta vielä. Nyt puhun henkilöistä, jotka eivät elä nyt kotimaassa, vaan jossakin muussa maassa, opiskelijat esimerkiksi, tai nuori työntekijä, tai joku muu vastaustilanteessa. Ja miten sitten pääsee tästä ansasta eroon? Eikö pitäisi tekstissä ottaa huomioon sellainen mahdollisuus, että oikeus pankkitiliin pitää antaa kaikille henkilöille, jotka asuvat valtiossa tai he voivat osoittaa, että he ovat vakavissaan maassa. Joku täytyy, jonkun tästä tässä auttaa. Jos joku tulee johonkin maahan ja todetaan, että hän todellakin aikoo löytää asunnon, silloin pitäisi antaa tämä pankkitili. Muutoin vaan kiertää ympyrää siis ihmiset vakavissaan etsivät asuntoa, että päästäisiin tästä noidan kehästä. Ja tämä on mielestäni erittäin tärkeä kysymys. Me olemme käsitelleet joitakin aspekteja, sosiaalisia kysymyksiä, mutta haluaisin käsitellä puhtaasti taloustakin kysymystä tässä lopussa, jotta voidaan saada vauhtia markkinoihin niin Uskon todellakin, että tämä ei ole mikään sekundäärinen lisäkysymys, vaan todellakin olennaisen tärkeä asia tämä kymmenes osa kasvua, jota haluaisimme sen markkinoille, niin se voisi, avain voisi löytyä tästä. Kiitoksia. Oui, euh, je serai très... Minä ihan lyhyesti vain puhun, koska olen samaa mieltä kaiken kanssa, mitä täällä on sanottu, ja kiitokset Evelynille kaikesta tästä työstä. Minä olen samaa mieltä tästä, että on aika suuri yhteisymmärrys tässä, eli ei tässä mitään kysymyksiä tarvitse esittää. Tarvitaan eurooppalaista lainsäädäntöä tässä, tähän asiaan. Tämä vaikuttaa mielestäni aivan luonnolliselta. Tämä on kansalaisten perusoikeus saada peruspankkipalveluita. Ei tässä pidä nyt ryhtyä sitten leimaamaan mitään väestön osaa. Ja niin kuin Rosford sanoi ja Grossman Rytmankin ennen, niin sisämarkkinoilla nimenomaan on perustavanlaatuista staata tämä pankkitilikysymys, jotta voidaan taada, taata myös liikkuvuus, esimerkiksi Erasmus-asia. Siihenhän liittyy tällainen asumisosio osio on täysin luonnollista silloin, että voi avata pankkitilin, jos muuttaa opiskelijaksi, opiskelijavaihtoon. Tämä on mielestäni selvä oikeus ja tämän pohjalta kun työtä aloitamme, voimme esittää tässä lainsäädännössä myös oikeuden kustannus tietoihin ja tilin hallinnasta kerrottavaan tietoon. Tietysti on suuria pankkeja ja pieniä pankkeja eri maissa, ja tämä on kyllä aivan hajallaan tämä tieto, tiedonvälitys kuluttajien kannalta. Ranskassa tämä tilanne on vähän parantunut kustannusten hallinnoinnin ja avoimuuden kannalta, mutta kuitenkin vuoden aikana tapahtuu vaikka mitä, kun pankit ottavat kaikenlaisia lisäkustannuksia, joita aikaisemmin ei ollut mukana. Tämä talouskriisi on osoittanut sen, että me joissain jäsenvaltioissa olemme toimineet aika solidaarisesti pankkeja kohtaan. Meidän täytyy toimia vastavuoroisesti jollain tavalla. Pankkienkin täytyy kansalaisille välittää heidän oikeutensa saada tietoa ja kantaa vastuuta myös tilinhallinnastaan. Ainoastaan lainsäädännöllä emme pääse tähän. Kiitoksia. Uh, Kiitokset. Ja Meyer, hän haluaa nyt palata näemmä muutamiin kohtiin ja sen jälkeen Kreutzmann. Entä ensiksi Meijer? Kiitos puheenjohtaja. Vähän sinun sanomaasi, Malcolm. Kyse on todella siitä, pitäisikö vaatia heti direktiiviä vai pitäisikö vielä tukeutua pankkien vapaaehtoiseen työhön – tai jäsenvaltioiden. Tämä on kyllä hankala aihe. Parasta tietenkin olisi, jos pankit vapaaehtoisesti tähän yhteistyöhön lähtisivät, mutta ei tässä tarvitse puhua kaikista pankeista. Olisi liioittelua mielestäni, jos velvoitettaisiin lainsäädäntöehdotuksen kautta kaikki pankit, ihan siitä riippumatta, mistä pankista on kyse, on tarjottava asiakkaille tilit. Tällaisi liioittelua suuret pankit, joilla on sopimuksia sitten pieniä pankkeja. Kyse on kai tässä lähinnä yksittäisten jäsenvaltioiden mahdollisuudesta päättää, miten tämä täytäntöön pannaan. Jos jossain jäsenvaltiossa sanotaan, että meillä on osittain valtiollisia kassoja, Kreissparkassen esimerkiksi Saksassa – Pitääkö velvoittaa siis kaikki pankit vai vain ainoastaan osa? Minä haluaisin, ettei nyt pakotettaisi mitenkään kaikkia pankkeja tällaiseen työhön. Ei tässä ole mitään monopolistatusta eikä siksi ole tällaiseen tarvettakaan. Kyllä monimuotoisia pankkeja varmasti on monissakin valtioissa, joten yksityiskohdat voitaisiin jättää subsidiariteetin hengessä jäsenvaltioille. Meidän tulisi vain määritellä, mitkä vähimmäisvaatimukset kohdistuvat tällaiseen tiliin. Eli onko tässä nyt on pakko saada tehdä muuta kuin siirtää rahaa maasta toiseen tililtä toiselle omalle tai vieraalle tilille, jotta voidaan huolehtia maksuista, voidaan vastaanottaa palkka ja niin edelleen. Vähimmäisvaatimukset siis, ei enempää. Kiitos. I think was next. And then Mrs. Weiler. Ich stimme dem Kollegen voll zu. Olen kollegan kanssa ihan samaa mieltä ja kerron vielä lyhyesti esimerkin kautta, miksi tilin avaaminen on niin, niin tärkeä. Jos puhutaan näistä PayPal-korteista, joita käytetään. Ja tämä liitetään heti tiliin. No jos ei tiliä ole, ei pankkitiliä, ei ole myöskään pääsyä ja tämä on sisämarkkinaongelma. Tässä on kyse siitä, että tarvitaan luottamusta – asiakkaisiin. Nyt kuitenkin jätetään IBEN ulkopuolelle monia siksi, että he eivät voi käyttää PayPalia. Mutta totta kai me tarvitsemme val- velvoitteita, mutta ei ehkä ihan kaikille pankeille. Ihan selvää on, että ei voi pakottaa ketään hyväksymään tilin ylitystä esimerkiksi. Ei sellaisista asioista tarvitse edes keskustella mutta mahdollisuus pitää sentään olla avata pankkitili myös sähköisesti, esimerkiksi rahan nostamisen. Tästä puhuttiin jo, että jos saadaan sosiaalitukea, niin siinäkin syrjitään niitä, joilla ei ole mahdollisuutta saada pankkitiliä. Eli miten ei voidakaan nostaa sitä rahaa. Kyllä tässä pitäisi pankit saada mukaan ja voitaisiin näin oikaista tämä tilanne. Kiitos. Uh, niin, tavoitteista olemme kaikki samaa mieltä, mutta ovatkohan pankit niin järkeviä, että ymmärtävät sen, mikä on välttämätöntä sisämarkkinoilla. Minä rohkenen nyt hiukan epäillä. Jos ajatellaan komission, ei vaan parlamentin arviota, että kaksi 15 jäsenvaltiota omaa tässä käytännössä annettain lainsäädäntöä ja 15 jäsenvaltiota, monet niistä olivat pitkään EU-ssa, eivät ole millään tapaa säädelleet tätä kysymystä, niin en ole mitenkään varma, että nämä jäsenvaltiot ja pankkien edustajat osoittaisivat ymmärtävänsä minä aikoina nyt elämme. Se, että meidän pitää nyt jotenkin painostaa, että tapahtuu jotain, ajattelin näitä 15 maata siis, jos ei ole tähän mennessä tehty mitään, niin en usko, että lähdetään nyt viisaasti ennakoimaan, jos me vähän annamme jotain viitettä siitä. Vaikka tekin sanoitte, että tuota ja tätä ei tarvita ja tämä ja tuo pitäisi hoitaa. Toivoisin nyt, että hiukan odotellaan myös kuulemistilaisuuden tuloksia. Mehän haluamme kutsua myös pankkien edustajia – Voimme kysyä, miksi viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana ei ole tehty mitään. Jäsenvaltioiden neuvoston kanssa keskustelemme myös. En voi oikein kuvitella, että nämä 15 jäsenvaltiota, joissa ei oikeastaan mitään sääntöjä tällä hetkellä, että ne eivät ymmärrä, että jotain on tehtävä. En minä sitä vastusta, että meillä on puitedirektiiviä ja jäsenvaltiot huolehtivat täytäntöönpanosta, mutta sitovampaa tämän pitää olla, ei ainoastaan mitään hyvän tahtoon perustuvaa. Good. Well, I think we've had a... Hyvä. Nyt on saatu käydä laajaa keskustelua tästä komissiota. Kuulisimme ensin ja sitten Gebhardt voi sen jälkeen esittää puheenvuoron. Minä uskoisin, että meidän täytyisi myös muistaa tämän teknologian kehitys. Mainitsin sen jo viimeksi, koska mennään aina entistä pidemmälle näissä sähköisissä maksutileissä ja tässä tähän tulee myös turvallisuuskysymykset mukaan. Ja monissa kehittymässä olevissa valtioissa ensimmäinen maksutili mahdollisuus on matkapuhelin pankki, koska tähän pankki, tätä kännykän SIM-korttia voidaan käyttää myös pankkipalveluihin ja näin mielestäni osa maailmasta pääsee nyt paremmin tällaisen kommunikaation piiriin ja esimerkiksi kyse on vaikkapa äh, siitä, että tilanne on muuttunut siitä, kun aikaisemmin tarvittiin kiinteä puhelu, puhelinlinja ja näin sitten Tämä on aika odottamatonta, eli eh, on erilaisia mahdollisuuksia viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja myös näin eri ensimmäiset mahdollisuudet hallinnoida rahavirtojaan saattaa tapahtua juuri tuon matkapuhelimen kautta. Eli meidän ei tule tässä toimia kovin rajoittavasti, koska tämä varmaan muuttuu tulevien viiden, aikana, viiden vuoden aikana. Joka tapauksessa asiat muuttuvat niin kovin nopeasti. Ja tässä sitten puhun vain näistä yleishyödyllisistä palveluista yleisesti. Tämän sitten Rosforille. Eli tällä valiokunnalla on asioita käsiteltävänään kuluttajien taloudellisissa, in, taloudellisesta intressinäkökulmasta ja erityisesti myös palveluihin yleinen pääsy ylipäätään ja pankkitilipalveluihin pääsy tarkoittaa tietysti myös muihin palveluihin pääsyä, on kyse sitten julkisesta tai yksityisestä puolesta. Komission edustaja, voitteko nyt esitellä tätä vaikutusten arviointia meille ja myös sitä, mitä, mitkä komission ajatukset nyt tällä erää ovat edeltävän ehdotuksen lähettämisen jälkeen. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. on aika yleisluontoisia kommentteja tässä vaiheessa vielä. Ensinnäkin komissio on todella iloinen tästä Euroopan parlamentin aloitteesta varsin kriittisessä kysymyksessä. Monet kansalaiset monien kansalaisten kannalta Euroopassa, mutta tämä on tärkeä asia myös sisämarkkinoiden kannalta. Täytyy sanoa, että tutkimus jonka tutkimusosasto on tilannut, kiinnostaa meitä valtavasti, koska se eh, tuo lisää vauhtia keskusteluun, jossa usein objektista tietoa puuttuu, tai se on tällaista hajanaista tietoa. Tämä on todellakin huomattava edistysaskel, todella tervetullut sellainen. Mitä tulee aikatauluun, jota Rova Gebhardt ja te itse ehdotatte vuodesta 2012, tutunnosta varsin sopivalta ajankohdalta, koska siinä vaiheessa meillä on enemmän tietoa tullut jäsenvaltioista, siitä, minkälaisen suosituksen he haluaisivat, tai miten he ottivat komission viime heinäkuun suosituksen vastaan tästä perus maksutilista, joten kiitämme teitä todella lämpimästi, että olette jatkaneet tätä keskustelua ja ehdottaneet tarvittaessa lisää toimia komissiolle, jotka olisivat tarpeen, jotta oltaisiin valmiita, jos suositus olisi pettymys vaikutuksiltaan, niin voitaisiin korjata tilannetta. Joten kiitämme etukäteen jo esittelijä ja varjoesittelijöitä, teitä kaikkia, teidän tekemästänne työstä ja puheenvuoroista, joita meillä oli tänään ilo kuulla. Olemme valmiit tekemään yhteistyötä teidän kanssanne tässä asiassa. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Well, thank you very much. Uh, Kiitokset tästä, herra Pele, että saavuitte taas tänne meidän kokoukseemme. Jatkamme varmasti tässä työtä näiden tutkimusten osalta. Gebhardt, voitte nyt vetää asian yhteen. Kiitos paljon puheenjohtaja. Vielä kerran. Tärkeää on huolehtia siitä, että kansalaiset saavat oikeuden tavanomaiseen maksutiliin kysele sitä, siitä, että velvoitetaan pankit tässä, enkä tämän johdannossa jo sanonut. Tarkoitus on huolehtia siitä, että jokainen kansalainen, joka niin haluaa, sellaisiakin ihmisiä on, jotka eivät pankkitiliä halua. Se on heidän oikeutensa, heidän oma päätöksensä, mutta jos pankkitilin haluaa, siihen pitäisi olla myös oikeus. Perustiliin siis. Monia syitä täällä on mainittu kollegoiden kesken ja Robert. Joka tapauksessa – Otan huomioon tuon ajatuksen, joka liittyi työn välitykseen. Eli tärkeää on monista syistä, että kansalaisilla on oikeus peruspankkitiliin. Alustuksessani jo sanoinkin, että en lähde sitä, että jokaisten pankkien pitää tämä tehtävä hoitaa, vaan jäsenvaltiot voivat itse päättää, miten tämä käytännön työ hoidetaan. Vaikka velvoitteen haluankin, haluan huolehtia siitä, että jäsenvaltiot näin tekevät. Minä lähden siitä, että tätä tehtävää ei hoideta yksinkertaisen suosituksen pohjalta. Tämä on nyt ongelma, joka meillä on edessämme. Tämän tiedämme jo kokemuksesta. Ei tarvitse nyt sulkea silmiä siltä, mitä kokemusta tähän mennessä on kerätty direktiiveistä, joita ei ajan aikataulussa täytäntöönpanna. Miten sitten suhtaudutaan suositukseen? No, ne voimme varmasti helposti sen kuvitella. Kuten Barbara Weiler aikaisemmin sanoi, on olemassa 15 jäsenvaltiota, joissa ei ole mitään oikeutta tällä alalla. Saksa kuuluu esimerkiksi näihin maihin suurimpana maana. Ja jos katson lukuja ja katson, miten monilla ihmisillä on vaikeuksia pankkitilin avaamisessa – keskimäärin 15 prosenttia EUn kansalaisista, keskimäärin EUssa. 15 prosenttia, valtava luku, paljon enemmän kuin mitä olisin kuvitellut. Jos katson omaa maatani Saksaa, sielläkin 7 prosenttia kansalaisista, yli 18-vuotiaista, ei kokonaiskansalaisista, vaan yli 18-vuotiaista. Tämä ei voi olla mitenkään oikein, jos meillä tällainen tilanne on. Meidän on toimittava mikä muu ei tässä käy päinsä. Romaniassa 39 prosenttia, se on pahin. Mutta muuallakin on aika merkittäviä lukuja. Meidän pitää huolehtia siitä, että näiden maiden kansalaiset ja kaikki maiden kansalaiset saavat oikeuden tällaisen tilin avaamiseksi. Katson tässä taakseni Alankomaissa vain kolme prosenttia. Alankomaathan tunnetaan siitä, että toimitaan näin kuluttajaystävällisesti, ja se näkyy myöskin näistä tilastoista. Meillä on myös monia kohtia, joista on keskusteltava edelleen. Lähden myös siitä, että muutama seikka vielä tulee kriittisenkin keskustelun kohteeksi. Yksityiskohdissa varmasti näin on. Mutta haluaisin vielä toistaa sen, mitä ilmeisesti Barbara aikaisemmin sanoi ei lähdetä nyt siitä, mitä emme halua, vaan lähdetään nyt siitä, mitä haluamme saada aikaiseksi. Ja sitten katsotaan, mitä välineitä tässä tarvitaan, millä tapaa voidaan päästä toteuttamaan sitä, mitä me haluamme. Se on tässä tärkeintä. Jos näin toimimme, niin varmasti saamme paremmat mahdollisuudet lopulta sopia yhteisestä tekstistä. Totean, että punaisista ryhmistä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta halusivat direktiivin tielle. Siksi teen työtä tältä pohjalta. Tuo argumentti, Malcolm, jonka esitti edustaja Foxin nimissä, että tämä tarkoittaisi viivästymistä, jos ei nyt tehdä suositusta. Päinvastoinhan me emme halua ensin suositusta ja sitten keskustella myöhemmin direktiivistä. Vähän me puhua direktiivistä heti, koska jos komission direktiiviehdotus saadaan pöydälle, niin siinä menee ihan yhtä pitkään kuin jos aloitettaisiin juuri nyt. Ongelmat ovat olemassa, mutta tuo on argumentti, jota en voi hyväksyä. Muita syitä ehkä voi olla, mutta tuota argumenttia minä en voi oikein ymmärtää. Tuo ei ole nyt oikein johdonmukaista politiikassamme. En voi tuota ajatusta tukea Pahoittelen, Malcolm, että tässä meillä on mielipideero. Siis nopeamminhan tässä etenisimme, jos vaadimme heti direktiiviä. Emmekä vasta myöhemmin. Näin, näin meidän on tehtävä työtä ja valmistella tältä pohjalta. Ja nyt valmistelemamme työ voidaan sitten todella kirjata tekstiin ja siitähän on juuri kyse. Maksamisen, kännyköiden kautta ja niin edelleen – Nämä no, ovat ihan hienoja juttuja, mutta perusongelmanahan on se, että pankkitili tarvitaan, maksetaan sitten kännykän tai paperirahan avulla. Pankkitilihän tarvitaan joka tapauksessa ja kaikkia näitä uutuuksia voidaan toki käyttää. Ja insinöörinä Malcolm, tiedän, että olet hyvin innostunut näistä aivan uusista asioista ja tiedät niistä, mutta kaikki nämä asiat ovat mahdollisia Ainoastaan siinä tapauksessa, että omaa ensin sen pankkitilin. Ja miksi sitten 15 prosenttia EUn kansalaisista jäisi näiden hienojen mahdollisuuksien ulkopuolelle, jos he haluavat osallistua? No, kunhan haluavat osallistua tai käyttää näitä uusia välineitä. Nykymaailmassa varmasti on paljon uudistuksia – tarjolla uutuuksia ja niiden pitäisi olla kaikkien kansalaisten saatavilla. Yhtenvedonomaisesti kansalaisten pääsystä tässä on kyse oikeudesta, kansalaisten oikeudesta nauttia tiettyä palvelua. Pidän tätä peruspalveluna nykymaailman aikaan. Sellaisena se pitäisi nyt määritellä. Ja tällaisten peruspalveluiden osalta kaikilla pitää olla mahdollisuus, ei velvoitetta, mutta mahdollisuus. Jos kuluttaja haluaa tili, niin siihen pitää olla mahdollisuus. Vähimmäisharmonisointi, ihan totta, siinä olen samaa mieltä. Minähän tuen joka tapauksessa minimiharmonisointia. Ja täytäntöönpanossa jätetään paljon pelivaraa jäsenvaltioille, koska pankkijärjestelmät ovat hyvin erilaisia keskenään. Myöskin ihmisten tavat ovat hyvin erilaisia. Kun katsomme, miten paljon Ranskassa käytetään vielä sekkejä paljon, Saksassa tämä on jo lähes tuntematon maksuväline. No, näin se vaan on joten jäsenvaltiot voivat itse päättää tästä, velvoitetaanko kaikki pankit, tietyt pankit, tai luodaan yksi pankki, joka näin toimii. Tämä mielestäni voidaan jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi, koska en usko, että meidän tarvitsee tähän puuttua. Lopulta minusta tässä on tärkeintä huolehtia siitä, että tällainen oikeus on olemassa. Ja mitä sitten tulee maassa oleskeluun, minä menisin tässä vähän pidemmälle. Oikeastaan pitäisi olla niin, että jokainen, jolla on laillinen oleskeluoikeus, hänellä pitäisi olla oikeus myös avata pankkitili jokaisessa EUn jäsenvaltiossa. Jos sanomme, että meillä on sisämarkkinat, niin jos meillä on jotenkin EUn kansalaisten unioni, niin sen pitäisi olla niin Onhan minullakin oikeus avata Ranskassa pankkitili, vaikka minä en siellä oleskele asu. No, ehkä koska olen meppi. Ja kommentti ilman mikrofonia. No, niinpä, mutta minä näkisin tämä nyt liian niukasti määriteltynä. Ongelmahan enemmän syntyy siitä, että – Meillä ei ole vielä aitoja sisämarkkinoita myöskään rahoituspalveluiden alalla. Mahdollisuus avata pankkitili muussa maassa kuin jossa asuu, tämä on ongelma. Mutta ongelma, jota ei ehkä voida ratkaista tämän direktiivin tai suosituksen kautta. Tämä on ehkä toisenlainen kysymys, josta voitaisiin myöskin keskustella. Ehkä aloitemietintö voitaisiin kirjoittaa myös tästä aiheesta, mutta Ekonin kanssa tulisi sitten taas kiistää kun tässä on kyse pankkien sisämarkkinoista. No, tämä menee paljon pidemmälle, mutta jos nyt todella Eurooppaa haluaa ja Euroopan unionia kansalaisten eduksi, on voitava ajatella näin. Ja lopuksi vielä kiitokset. Robin sanoi, että puhuttiin vielä tästä mikrotalouskysymyksestä. Ihmiset, joiden kanssa puhun ainakin Saksassa, sanovat, että yhä enemmän on sellainen käsitys, että Eurooppa on rahan talouden unioni. Meidän on osoitettava tällaisten mietintöjen kautta, että on olemassa kansalaisten Eurooppa ja sitä me ajamme. Siksi on niin tärkeää, että me saamme tämän mietinnön, eikä sitä anneta Ekonille, koska se olisi jälleen osoitus sitä, että tämä on talouden rahan rahoitusalan unioni. Sitä kansalaiset eivät halua, vaan Euroopan unionin, joka on kansalaisia varten olemassa. Tähän halusin puheenvuoroni päättää. Well, I think we've had a very rich discussion. No niin, nyt olemme saaneet käydä hyvin kattavaa keskustelua. Tästä olikin jo aika sitä käydä ja tämä osoittaa, kuinka kiinnostuneita asiasta ollaan ja jatkamme tästä eteenpäin. Seuraamme tätä Meillä on luonnossa ja menemme Leenen kanssa keskustelemaan tästä asiasta. Ja kaikki, mitä nyt vain tässä erä, tällä erää sanoisin, on se, että päätös tehdään poliittisissa ryhmissä. Ja teidän vaikutuksenne ryhmäkokouksissa varmasti on hyvin tärkeää kuluttajien ääntä kuullaksemme. Ja uskon, että Gebhardt äh, varmasti voisi tehdä tällaisen lyhyen perustelun meidän valiokuntamme asian edistämisestä ja hän vie sen sitten omaan ryhmäänsä ja varmasti sitten auttaa teitä muita. Voisin pyytää tätä näin toimimaan. Se varmasti auttaisi kaikkia ymmärtämään saamaan selvät sävelet asiasta. Ja tietysti myös Mayer. No niin, kiitokset teille kaikille osallistumisesta. Kiitos herra Pelelle myöskin ja me odotamme työn jatko, jatkoa ensi vuonna. Tapahtuu mitä tapahtuu ja teemme sitten työ, yhteistyötä Ekon valiokunnan kanssa toki. Ja näin me olemme aikaamme edellä tässä kokouksessa. Iltapäivällä meillä on Kreutzmannin lausunnosta tärkeä kulmistilaisuus teolliset tekijänoikeusasioista. Ja tämä kestää koko iltapäivän kolmesta puoli kuuteen. Toivon, että te voitte kaikki saapua sitä kuulemaan ja saamme sitten vahvan edustuksen tähän ryhmään. Ja tänä iltapäivällä tämä ja huomenna meillä on sitten toinen kuuleminen eurooppalaisesta standardoinnista ja se alkaa kello yhdeksältä ja menee 12.30 asti. Kiitos tästä tämän aamun kokouksesta teille kaikille.